Hyvät kollegat, ehdotan, että asettauduitte paikoillenne, niin käynnistämme välittömästi työmme. Meillä on vielä paljon kohtia esityslistalla myös tänään. Lähdemme liikkeelle kohdasta 14 äh, esityslistalla. Se oli tarkoitus käsitellä eilen, mutta näin se ei aivan mennyt. Eli kyse on Euroopan solidarisuusjoukot ja uusi nuorisostrategia. Annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle Matteo Biankille. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, alueiden komitean jäsenet, minulla on suuri kunnia olla tänään esittelemässä oma lausuntoni, joka on yksimielisesti hyväksytty SEDEC-valiokunnassa. Toivon, että myös täällä täysistunnossa samalla tavalla lausunto voidaan hyväksyä. Haluan tässä yhteydessä kiittää alueiden komitean jäseniä heidän tarjoamastaan tuesta lausunnolle. Lausunto on valmisteltu solidaarisuusjoukkoja nuorisostrategiaehdotuksen pohjalta, jonka komissio on tehnyt. Kyse on hyvin voimakkaasta paikallisesta ulottuvuudesta. Halusin nostaa esille sen, miten tärkeää on huomioida paikallisyhteisöjen tarpeet, ja tähän vapaaehtoisuudella nimenomaan pyritään. Kyse on myös tärkeästä kriteeristä, jotta voidaan näitä vapaaehtoishankkeita toteuttaa solidaarisuusjoukkojen muodossa. Minulla oli mahdollisuus tavata myös Euroopan parlamentin jäseniä lausunnon laatimisen yhteydessä ja totesimme, että solidaarisuusjoukkoja täytyy toteuttaa ja täydentää. Ja tässä tarvitaan paikallista vapaaehtoistyötä. Monet nuoret osallistuvat paikallisesti vapaaehtoishankkeisiin. Tässä täytyy toimia, jotta voimme välttää esimerkiksi maaltapakoa ja integroida paremmin maahanmuuttajia. Meillä on myös uuri, u, uusi nuorisostrategia, jota komissio on ehdottanut. Ja otettaisiin, perustettaisiin myös EUn nuorisoalan koordinaattorin tehtävä tämän ehdotuksen pohjalta. Me ehdotamme, että myös alueiden komitea olisi aika ajoin yhteistyössä nuorisoalan koordinaattoreiden koordinaattorin kanssa, jotta saamme uudenlaista yhteistyötä myös AKn kanssa. Näin huomioidaan paikalliset alueelliset vaatimukset nuorisokysymyksessä. On myös tarpeen integroida nuorisostrategia kaikkiin unionin politiikoihin niin, että paikalliset ja alueelliset toimijat ovat vahvasti mukana sekä yksityiseltä että julkiselta tasolta. Näin voimme huomioida alueiden todelliset sosiaaliset vaatimukset. Nuoret heijastelevat erilaisia ulottuvuuksia koko Euroopassa, kaupungeissa ja maaseudulla. Näin ollen myös alueelliset ja paikalliset yhteisöt täytyy sisällyttää mukaan tähän työhön. Sitten on tällainen laatumerkki, jolla voitaisiin äh, tehostaa solidaarisuusjoukkojen äh, työtä. Äh, täytyy muistaa myös nuorison urheilualalla tekemä työ. Kyse on solidaarisuustyöstä, joka kestää koko elämän. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Onko nyt puheenvuoropyyntöjä yleiskeskusteluvaiheessa? Ei näyttäisi olevan. No sitten tarkistukset. Niitäkään ei ole. Ja sitten loppuäänestys. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Lausunto on yksimielisesti hyväksytty. Onneksi olkoon ja kiitos tehdystä työstä. Chers collègues, nous arrivons maintenant au point 15 de notre... Ja sitten kohta 15 esityslistalla sanoo puheenjohtaja. Kyse on mietinnöstä, Hans Janssenin äh, mietinnöstä. Aiheena naapurialueet ja muu maailma. The floor is yours. Olkaa hyvä. Voorzitter, dank u wel. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Ei voi varmaankaan olla mitään sattumaa, että että me puhumme naapurialueesta ja muusta maailmasta niin juuri ennen kuin komission jäsen Barnier tulee puhumaan Brexitin vaikutuksista. Ei mitään sattumaa, koska pian joudumme pitämään yhdistynyttä kuningaskuntaa naapurialueena. Mutta vähitellen käy niin, että Brexit näyttää – ehkä huonolta vaihtoehdolta ja näin voitaisiin ajatella, että yhdistynyt kuningaskunta voisi vähitellen olla myös ehdokasvaltio. No vitsit sikseen, hyvä, että tämä aihe on tänään esillä. Voimme vähän pohtia maailmaa Euroopan ulkopuolella. Euroopastahan me puhumme täällä ihan riittävästi yleensä, mutta 88-vuotias isäni sanoo aina, että oven ulkopuolella on maailma, eli alueellinen paikallinen on globaalia päinvastoin. Lähinaapuruus. Tämä koskee maantieteellisiä naapureitamme. Ne ovat kaikki naapureitamme, erilaisia naapureita. Meillä on kaikilla oma vastuumme. Kansainvälinen politiikka liittyy myös naapureihimme lähimantereilla – että voidaan auttaa heitä kehittymään sosiaalisesti ja taloudellisesti niin, että on etua omille asukkaille siellä. Koska muuten nämä ihmiset tulevat meidän rajoillemme, koska meillä on täällä paremmat olot. Siksi on hyvä, että Euroopan komissio puhuu naapurialueista ja muusta maailmasta ja antaa budjetin kasvaa 30 prosenttisesti. Mutta alueiden komitean on pohdittava sitä, Nähdäänkö alue- ja paikallisviranomaiset siinä, miten nämä 123 miljardia euroa käytetään. Tässä ovat keskeisimmät tarkistukseni tai muutosesitykseni tähän lausuntoon. Konkreettisesti tarvitaan varoja ei ainoastaan PK-yrityksille, vaan meille myös alue- ja paikallisviranomaisina. 500 miljoonaa pitäisi siksi antaa meidän omaan työhön ja kumppanuuksimme paikallisviranomaisten kanssa muissa maissa. Onneksi Euroopan parlamentin esittelijä on hyväksynyt tämän ajatuksen. Tämä näkyy hänen mietintöluonnoksestaan ja toivon, että tämä tarkistus saa enemmistön tuen parlamentissa. Puheenjohtajan lopuksi suosituksessani painotan muutamaa seikkaa että katsotaan mahdollista YK maanmuuttosopimusta. Tunnette varmasti Belgian poliittisen tilanteen ja poliittisen tilanteen muista maista. Ymmärrettä, että tämä on hankala kysymys. Marrakeshin liittyen siis. Ja sitten kestävät, kestävän kehityksen tavoitteet, YK on kestävän kehityksen tavoitteet, niitä ei voi painottaa liiaksi. Ja lopuksi budjetista. Nykytavoitteet kehitysrahastossa on pidettävä esillä, niistä on sovittava yhdessä. Kiitos kollegoille yhteistyöstä tämän lausuntoluonnoksen laatimisessa. Kiittäisin myös sihteeristöä tuesta ja omaa poliittista ryhmääni ja omaa asiantuntijani Jesse Postia, joka on tehnyt kovasti työtä. Kuten aina, tämä on tiimityötä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Kuka haluaa puheenvuoron yleiskeskustelussa? En näe nyt. Olkaa hyvä. Ich danke dem Kollegen Jansen. Kiitokset kollega Janssenille oikein sydämellisesti tästä lausunnosta. Komission luonnoksessa – on aivan aliarvioitu alueen paikallistasoa. Kunta on hyvin tärkeä peruspalveluiden tarjoaja, voi tehdä paljon kehitysyhteistyössäkin. Hyviä perinteitä on erityisesti Ruotsissa ja Alankomaissa. Myös Saksassa on nyt kohdennetusti käännetty, käännetty kuntien Puolaan. Omalla alueellani on yhteyksiä Ukrainaan, Moldovaan, Turkkiin muun muassa. Ja nämä hankkeet ovat saaneet rahoitusta liittohallituksen kautta. Ja jos nyt ajatellaan eurooppalaista ohjelmaa, se on aivan oikein. Haluaisin vielä vain painottaa sitä, että tällä saralla pitäisi ymmärtää, että voimme tehdä yhteistyötä, mutta emme voi kantaa yhteisrahoituksen muodossa tässä tätä tehtävää. Kyse on kokonaisrahoituksesta, joka koskisi tällaista kuntien välistä yhteistyötä. Euroopan unionin on kannettava rahallinen vastuu tässä. Kiitos. Vielen dank, kollega eh, Van Looy. Kiitos, kollega Van Looy. Dank wel, voorzitter. Dank... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos yleisesittelijälle. Kun tässä viitataan tähän siirtolaissopimukseen – niin tässä on edelleen epäselvyyttä ja paljon epäselvyyttä. Tässä on eri maita myös Euroopan unionissa, joilla on vähän varaumia, kun ajatellaan tätä YK siirtolaissopimusta, globaalia sopimusta. Kysyisinkin siksi, kannattaako siihen nyt viitata tällaisen muutosesityksen kautta, jota te esitätte esittelijänä – minä kyllä edelleen kysyisin, onko nyt oikea hetki tässä muuten ihan tasapainoisessa lausunnossa mainita tämä siirtolaissopimus. Joten varaumia juuri tähän viittaukseen, tuohon siirtolaissopimukseen. Kiitos. Pyytääkö joku vielä puheenvuoroa? Kollega Clergeon. Monsieur le Président. Niin, puheenjohtaja, hyvät kollegat reagoisin siihen, mitä juuri kuulimme. Ranskassa tällä hetkellä on sosiaalisessa mediassa polemiikki. Todetaan, että tämä maahanmuuttosopimus olisi tapa myydä Ranska ja Eurooppa ja avata rajat valvomattomalle maahanmuutolle. On hyödyllistä tässäkin yhteydessä muistuttaa, että tämä sopimus on suositussopimus, joka ei ole juridisesti sitova ja siinä kunnioitetaan jäsenvaltioiden suvereniteettia maahanmuuttopolitiikassa aivan täysin. Näin ollen on oikein, että me viittaamme tähän sopimukseen, jossa esitellään humanistinen avoin visio maahanmuutosta ja samanaikaisesti kunnioitetaan valtioiden suvereniteettia, eikä luoda jäsenvaltioille unionissa uusia velvoitteita. Minä tuen viittausta tähän sopimukseen. Kiitos. Kiitos. Olkaa hyvä. Kollega Jongman. Voorzitter, ook wij hebben... Puheenjohtaja, mekin suhtaudumme kriittisesti tähän lausuntoon ja Marrakeshin sopimuksen mainitsemiseen. Olemme muuten tyytyväisiä siihen, miten esittelijä muutosehdotuksissa ainoastaan faktana viittaa sopimuksiin, eikä ole laittanut sinne omaa mielipidettään ja meidän ryhmällemme ennen kaikkea tämä on erityisen hyvä asia – että tämä on esitetty tässä muodossaan. Eli meille tämä käy. Kiitos esittelijälle. Merci beaucoup. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe sellaisia, joten voimme käsitellä tarkistuksia. Tarkistus yksi korvaa esittelijältä, siis kor- korvaa ensimmäisen puolesta äänet vastaan Vote électronique. Koneäänestys. Le vote est clôturé et la... Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hyväksytty. Ja sitten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 tar- muutosehdotukset. Niitähän olikin melkomoinen joukko. Äänestämme näistä yhdessä puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja sitten seitsemän puolesta vastaan. Hylätty kahdeksan esittelijältä, joka korvaa alkuperäisen kahdeksikon puolesta vastaan. Hyväksytty. 11 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. 12. Ah, ei, ei, se hoidettiin jo. No niin, tämä on kunnossa. Loppuäänestys Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yhdellä tyhjää äänellä. Onneksi olkoon esittelijälle ja kiitos tehdystä työstä. Nous en venons maintenant à vie sur la... Ja sitten Invest EU-ohjelma. Tässä esittelijänä Konstantinos Agorastos. Hello. The floor is yours. Olkaa hyvä. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Το InvestEU Hyvää huomenta. πάνω στον οποίο καλούμαστε να οικοδομήσουμε Invest EU-ohjelma on ehdotus, jonka pohjalle meitä pyydetään nyt rakentamaan tulevaa EUta. Tämä ei ole mikä tahansa ohjelma, joka yleensä kiinnostaa vain ekonomisteja, EU-virkamiehiä ja yritysjohtajia. Invest EU-ohjelma koskettaa jokaista eurooppalaista, jokaista kansalaista, myös nuoria äitejä, jotka tarvitsevat lapsilleen hoitopaikkoja ja koulupaikkoja. Tämä koskee myös nuoria tutkijoita, joilla on innovatiivisia uusia ajatuksia ja jotka haluavat esimerkiksi toimia tältä pohjalta uusissa yrityksissä. Invest EU koskee myös tuhansia pk-yrityksiä, jotka tarvitsevat rahoitusta maailmanlaajuisessa kilpailustilanteessa. Niin ikään kyse on myös potilaista, jotka odottavat uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja. Tämä ohjelma koskee meitä kaikkia, jotka haluamme elää puhtaassa ympäristössä, modernissa ympäristössä me haluamme tätä kautta saada luovuutta edistetyksi ja haluamme tarjota lisää mahdollisuuksia nuorille ja lapsille. Haluamme lisää työpaikkoja, parempia työpaikkoja ja myös parempia palkkoja. Tästä kaikesta on kyse, kun puhumme Invest EU-ohjelmasta. Kyse ei myöskään ole pelkistä luvuista, vaikkakin nekin ovat sinällään tärkeitä. Kautsi on siis toteuttamiskausi ja 650 miljoonaa euroa on rahoitus. Tarkoitus olisi luoda tuhansia työpaikkoja ja rahoittaa lukuisia lukuisia pk-yrityksiä. Kreikka on esirohjelman toteut uudistuksessa ollut mukana niin, että saisimme huomattavan rahoitusosuuden vuoteen 2020 mennessä toteutetuksi. Ja tätä kautta odotettavissa olisi 1,5 miljoonaa työpaikkaa eri puolille Eurooppaa. Mutta kuitenkin meidän on oltava vielä kunnianhimoisempia investointilukujen suhteen. Henkilökohtaisesti katson, että InvestEU-ohjelman ansiosta nämä investoinnit voisivat nousta jopa tuhanteen miljardiin euroon. Ja näin voitaisiin jopa 2,5 miljoonaa työpaikkaa tätä kautta synnyttää. Meillähän on jo esirin toteuttamisesta kokemuksia. Me tiedämme, mitä kannattaa jatkaa ja mitä taas tulisi kenties muuttaa. Tähän suuntaan menee myös meidän lausuntomme. Se on syvällisen jatkuvan työn tulosta. ja Olemme käyneet vuoropuhelua myös komission investointipankin kanssa sekä mukana työssä on ollut myös yritysten edustajia paikallisaluetasoilta kautta koko unionin. Mielestämme on aivan oleellista, että taloudellinen, sosiaalinen, alueellinen kohesio unionissa on yksi ohjelman päätavoitteista. Komissio katsoo, että vuonna 2021 EUn BKT tulisi palata kriisiä edeltävälle tasolle. Näin ollen me haluamme korostaa alueellisesti tasapainoisia ohjelmia ja pyrittäisiin tukemaan nimenomaan niitä alueita, jotka ovat kärsineet investointipulasta näinä vuosina. Tarvitaan myös tiivistä yhteistyötä alue- ja paikallisviranomaisten kesken aivan niin kuin alueiden komiteallakin. Näillä tahoilla on oltava oma mahdollisuutensa ilmaista näkemyksensä, jotta voimme huomioida myös alueellisen eriarvoisuuden. On tärkeää, että ohjelmaa toteutetaan nopeasti ilman, että hallintotaakkaa turhaan tästä koituisi. Täytäntöönpanon nopeus ei tietenkään saa vaikuttaa kielteisellä tavalla laatuun. Invest EU-ohjelma on väline, joka voi auttaa meitä luomaan pysyviä, hyvin palkattuja työpaikkoja. Se voi kannustaa myös yrittäjähenkeä ja auttaa pk-yrityksiä, jotka ovat talouden selkärankana koko EU:ssa. Niin ikään tarvitaan infrastruktuurien luomista myös sosiaalisella alalla. Ympäristöä on suojeltava, jotta voimme varustautua ilmastonmuutokseen ja on, tarvi, tarko, on tarjottava myös sosiaalisia palveluja. Sitten digitaalista lähentymistä on nopeutettava ja tutkimusta helpotettava. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unioni on aina ollut etujoukoissa. Viime vuosina mutta mantereet, muut maat ovat nousseet kilpailussa. Me emme voi pysäyttää kehitystä ja planeetan etenemistä. Meidän on toimittava niin, että voimme myös teknologian ja äh, luovuuden etujoukoissa kulkea. Ja myös yrittäjähenkeä on kannustettava meidän on pysyttävä myös ympäristön suojelussa ja sosiaalisten asioiden ajamisessa eturintamassa. Meidän on tarjottava kattava verkosto sosiaaliturvan, joka koskee jokaista eurooppalaista. Hyvät naiset ja herrat, tulevaisuuden Eurooppa tarvitsee keksijöitä, luovia henkilöitä, sellaisia, jotka todella toimivat. Meidän on mahdollistettava muutos. Kiitos. Sitten yleiskeskusteluun. Onko puheenvuoropyöntöjä? En näe puheenvuoropyyntöjä, joten sitten tarkistuksiin. Ehdotan, että 1-6 äänestetään yhdessä puolesta vastaan Hyväksytty. Ja sitten seitsemän ja yhdeksän yhdessä puolesta vastaan. Koneäänestys. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme blokkina 8, 10 ja 11 muutosehdotuksista. Puolesta äänet. Vastaan. Hyväksytty. Sitten 12 ja 13 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hylätty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 ja 18 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hylätty. Ja sitten loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut esittelijälle ja hänen tiimilleen. Kiitos. Ja sitten EUn uudistusten tukiohjelma ja vakautusjärjestely. Esittelijänä Olga Srien. Kiitos. Madame la rapporteure, vous avez la olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä tukiohjelma ja investointien vakautusjärjestely on ohjelma, jonka budjetti on 25 miljardia euroa. Toivomme luonnollisesti, että se voi tukea kiireellisiä uudistuksia kautta unionin. Kolme seikkaa tulee nostaa esille. Ensinnäkin uudistusten tukiohjelma, joka liittyy eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Sillä on 22 miljardia euroa rahoitusta ja se kohdistuu kaikille jäsenvaltioille. Sitten teknisen tuen ohjelma, jonka tarkoitus on auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan uudistuksia ja tukea hallintokapasiteettia. Ja tässä rahastossa otetaan huomioon luonnollisesti rakenneuudistuskokemukset 440 uudistushanketta on toteutettu 22 jäsenvaltiossa viime vuosien aikana. Tämä väline on luonnollisesti kaikkien jäsenvaltioiden käytössä ja budjetti on 0,84 miljoonaa euroa. Ja sitten vielä 2,16 miljardia euroa ohjelmalle, jolla tuetaan Eh, teknisesti ja rahoituksellisesti jäsenvaltioita, jotka ovat ryhtyneet eh, verifioitaviin toimiin euron hyväksymiseksi. Tässä meillä on ohjelma, joka on todella operationaalinen ja joka on siis tukiohjelma luonteeltaan. Nyt selkeästi esitellyt ehdotukset liittyvät subsidiariteettiperiaatteeseen ja tämän periaatteen mukaisesti rakenneuudistukset, joihin annetaan unionin tukea, liittyvät vain strategisiin aloihin, joilla pyritään perustamissopimuksen tavoitteisiin, ja tämä liittyy suoraan unionin toimivaltuuteen. Tätä me olemme pyytäneet. AK hylkää sellaiset hankkeet, jotka eivät ole spesifioituja ja joita ei ole arvioitu ennakolta ja jotka eivät toisi huomattavaa merkitystä Euroopan tasolla ja jotka eivät liity suoraan Euroopan unionin toimivaltuuksiin perussopimusten mukaisesti. Indikaattorit, jotka on hyväksytty liittyen kohesiopolitiikkaan kaudella 2021-2027, muistutan tästä, että kyse on BKT per asukas ja kyse on myös nuorisotyöttömyydestä, koulutuksen puutteista, ilmastonmuutoksesta, josta usein puhutaan, eh, myös vastaanotosta ja maahanmuuttajien integroinnista, kotouttamisesta. Kaiken tämän tulisi olla takaamassa oikea suhteinen jako. Pitää varmistaa myös johdonmukaisuus ja se, että otetaan huomioon se, että uudistustarve tietyissä jäsenvaltioissa joissa on ryhdytty konkreettisiin toimiin, jotta voitaisiin euroon liittyä, voi olla pienempi kuin joissakin toisissa jäsenvaltioissa euroalueella tällä hetkellä. Kun poistetaan siirtomahdollisuus, niin tässä kohtaa haluaisimme nostaa asian esille, sillä kyse ei ole sellaisesta investointiohjelmasta kuin mikä ESIR on. Sataprosenttinen yhteys yhteisrahoitusosuus, tämä täytyy pitää mielessä, voisi johtaa niin sanotun crowding out-ilmiön esiin nousemisen. Eli pyydämme sitä, että tällainen siirtomahdollisuus poistetaan. Haluamme myös vankan kytköksen ohjausjaksoon, ohjelmointiin sekä rahastojen käyttöseurantaan niin, että kasvua voidaan tällä tavalla tukea. Ja perustavanlaatuinen kysymys paikallis- ja alueviranomaisille on se, että vahvistamme mahdollisuuksien mukaan hallinnollista kapasiteettia kaupungeissa ja alueilla. Meidän täytyy voida äh, tarkistaa tilanne äh, tämän mukaisesti, koska tämä on ollut heikkona kohtana. Niin ikään täytyy huomioida myös AK toiveet niin, että alueellinen kehitys huomioitaisiin paremmin. Haluan tässä yhteydessä kiittää myös e- siitä erinomaisesta yhteistyöstä, jota olemme voineet tehdä uudistustukiohjelman tiimoilta Euroopan parlamentin edustajien kanssa, Nahtigalin ja Gardia Sapalin kanssa. Molemmat parlamentin jäsenet kuuntelivat tarkalla korvalla meidän toiveitamme ja edistävät myös näitä hankkeita tähän tämän mukaisesti. Nyt Meillä on myös mahdollisuus ollut tavata talous- ja sosiaalikomitean jäseniä. Hekin ovat olleet halukkaita kuuntelemaan näkemyksiä alue- ja paikallistasolta. Ja uskon, että tämän työn kautta, joka on hyvin teknistä luonteeltaan, mutta joka on kuitenkin oleellisen tärkeää, voimme jälleen kerran osoittaa sen, kuinka avoimesti ja johdonmukaisesti alueiden komitea haluaa työtänsä tehdä. Suuret kiitokset vielä myös sihteeristölle ja asiantuntijalle. He, ilman heitä tämä työ ei olisi ollut mahdollista. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon. Kuka haluaa käyttää tähän puheenvuoron tähän yleiskeskusteluun? En näe pyyntöjä. Kukaan olisi halukas puhumaan, joten sitten siirrymme tarkistuksiin. Ehdotan Blokkiäänestystä tarkistuksista 1-3. Kuka puoltaa? Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus numero kaksi puolesta vastaan hylätty. Ehdotan blokkiäänestystä tarkistuksista 4-7 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5, joka, jonka takia kuutonen raukea puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 tekee niin, että 9 raukeaa puolesta vastaan Hyväksytty. Muutosehdotus 10 puolesta. Vastaan. Hylätty. Lopullinen äänestys tästä lausunnosta. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Näin tämä on hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle ja koko hänen tiimilleen. Nous en venons alors à la vie. Nyt äh, tulemme seuraavaan kohtaan esityslistalla laajentumispaketti. Sen esittelee meille Franco Jakob. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez Olkaa hyvä esittelijä, teillä on puheenvuoro. Grazie, eh, president. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää tästä lausunnosta saamastani tuesta sihteeristöä, asiantuntijaani ja tämän lisäksi myös kaikkia viranomaisia ja instituutioita lähden komissiosta, Bulgariaa ja Itävaltaa puheenjohtajavaltioina Kiitän myös ehdokasmaiden suurlähettiläitä, mahdollisten ehdokasmaiden suurlähettiläitä ja järjestöjä, jotka tekevät alueellista yhteistyötä. On myös alueellisen ja paikallisen tason autonomisia viranomaisia, joita haluan kiittää. Tämä lausunto on totta kai kehittynyt, kun on huomioitu poliittisen tilanteen muuttuminen ja kehittyminen sekä ne päätökset, joita on hyväksytty tällä välin. Olen huomioinut myös 26. kesäkuuta neuvoston tekemät päätökset Makedonian, Kosovon tilanteesta. Sitten on päästy historialliseen sopimukseen Makedonian ja Kreikan kiistassa, tässä, tässä niin sanotussa nimikiistassa, vaikkakaan vielä täydellisen lopullista myönteistä tulosta ei ole saatu aikaan, mutta suunta on kuitenkin oikea. Turkin vaalit on pidetty ja hätätila on lakkautettu, vaikkakin Turkin tilanne on kaikkea muuta kuin normaali, normalisoitunut. Bosnia-Herzegovinan vaalit eivät johtaneet kovinkaan myönteiseen tulokseen, kun ajatellaan demokratia ja rauhanprosessia tässä maassa. Luonnos on ollut keskusteluissa myös valiokunnassa ja olemme käyneet rehellistä näkemysten vaihtoa kollegoiden kanssa. Ja tarkistukset ja muutosehdotukset on voitu huomioida kutakuinkin kattavasti. Mielestäni laajentumisprosessin tulisi olla edelleenkin painopisteenä EU:ssa eh, pohjautuen oikeusvaltion periaatteille, demokratialle. Tämä ovat, nämä periaatteet ovat prosessin tärkeänä perustana. Komission pyrkimykset ovat laajalti sellaisia, joihin voimme yhtyä, mutta kuitenkin on jätetty huomiota alue- ja paikallisviranomaisten rooli. Sitä me olemme korostaneet useaan otteeseen. Haluan kiittää myös kollegoita, jotka ovat yhteysryhmissä ja työryhmissä olleet mukana tässä työssä. EUn ja hakijamaiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden välillä. Olemme järjestäneet paljon kokouksia ja niissäkin paikallisia alueviranomaisten rooli on korostunut. Me olemme vakuuttuneita siitä, että laajentumisen tulisi olla kansalaisten yhteisön prioriteettina. Me puhumme toiminnasta, joka ei koske pelkästään kansallisia, äh, kansainvälisiä instituutioita, vaan ennen kaikkea kyse on kansalaisista ja mahdollisuuksista äh, laajentumiseen. Pyydämme komissiota vahvistamaan yhteistyön välineitä, niitä välineitä, joita voidaan suoraan käyttää paikallisten ja alueellisten viranomaisten välillä. On erilaisia ohjelmia, esimerkiksi ystävyyskaupunkihankkeita ja Sigma-hankkeita. Ne pyrkivät siihen, että paikallisviranomaiset tekisivät yhteistyötä entistä helpommin. Meillä on myös koulutusohjelmia, jonka kautta pyrimme tarjoamaan parhaiten käytäntöjen levittämisen, yhteistyön kehittämisen, paremman kapasiteetin, yhteisen eh, näkemyksen myös julkishallinnossa Euroopan tasolla, paikallisella ja alueellisella tasolla. Katsomme, että luonnollisesti on olemassa mahdollisuuksia laajentumisen yhteydessä, Tämä voi auttaa meitä myös maahanmuuttokysymysten ratkaisussa esimerkiksi Serbian ja Turkian suun, Turkin suunnalla. Luonnollisesti tämä riippuu pitkälti siitä, minkälaiset mahdollisuudet alue- ja paikallisviranomaisilla on toimia. Tarvitsemme yhteistyötä myös kulttuurin alalla, eh, kulttuuriperinnön suojelun alalla. Sitten kun kyse on muista kysymyksistä, niin katsomme, että Länsi-Balkanin alueella on sekä heikkouksia että vahvuuksia kansallisella tasolla. Laajenemisprosessi, jota nyt näillä päätöksillä voidaan viedä eteenpäin, jonkinlaista pessimismiäkin alueella on ollut nähtävissä. Viranomaiset ovat olleet hieman lannistuneita suhteessaan Euroopan unioniin. Ja viittaan tässä Turkkiin. Näyttää siltä, että Turkki on loitontunut niistä päätöksistä, siitä prosessista, joka johtaisi liittymiseen. Ja nyt muutos on, olisi saatava aikaan. Tästä prosessista en ole niinkään vakuuttunut. Vaikkakin tämä hätätila kysymys saatiin tav- tavallaan ratkaistuksi, mutta edelleenkin se vaikuttaa vahvalla tavalla paikallis- ja aluedemokratiaan. Teille, teille varattu puheaika on jo laajalti ylitetty. Eh, no hyvä. Vielä viimeinen kommentti liittyy Serbiaan. Prosessi on johtanut huomattaviin parannuksiin Voivodiinan ja paikallishallinnon alueella. Merci beaucoup. Qui prend la... Kiitos paljon. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron yleiskeskustelussa? En näe tästä puheenvuoropyyntöjä. Eli sitten siirrymme muutosehdotuksiin. Numero yksi. Kuka puoltaa? Vastaan. Hyväksytty. Muutosehdotus kaksi. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Muutosehdotus Kolmonen puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus neljä esittelijät, joka korvaa nelosen puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus viisi puolesta vastaan hylätty. Muutosehdotus kuusi puolesta vastaan hylätty. Sitten blokissa muutosehdotuksista 7-11 puolesta vastaan hyväksytty. Näin tulemme loppuäänestykseen tästä lausunnosta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti onnittelut esittelijälle. Nous en venons maintenant No sitten siirrymme seuraavaan lausuntoon. Jean-Luc Van Raasin esittelijä verotus digitaalitaloudessa. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Esittelijä, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä lyhyesti puhun tästä kysymyksestä ja kannastamme siihen. On käynyt ilmi, että useat yritykset, jotka erityisesti toimivat digitaalisessa maailmassa, ovat yrityksiä, jotka maksavat hyvin vähän veroa. Ja tämä johtaa epäreiluun kilpailuun kilpailu muiden pk-yritysten mielestä. Pk-yritykset joutuvat Euroopassa maksamaan paljon korkeampaa veroa. Tämä koskee yrityksiä, jotka ovat digitaalimaailmassa erityisesti ja kehittelevät digitaalisia palveluita esimerkiksi. Ja nyt näyttää siltä, että eri Euroopan maat ovat halunneet lähteä aloitteeseen, jotta voidaan huolehtia – verotuksesta, joka olisi tasavertaista. Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen ja pitäisi siis katsoa, voidaanko tehdä sellainen aloite, joka voisi johtaa uudenlaisen verotuksen harmonisointiin. Periaatteessa ei ole tarkoitus puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden – itsemääräämisoikeuteen, mutta ehkä voitaisiin kuitenkin pyrkiä harmonisoinnin suuntaan, jossa pitää ottaa huomioon useita tekijöitä, esimerkiksi kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Ja on huolehdittava siitä, että tämän verotuksen soveltamisala on sopiva. Ja tässä on monia ongelmia, jotka pitää vielä ratkaista. Toisaalta on myös niin, että on kiinnitetty huomiota siihen, että – monet digiyritykset ehkä tekevät tappiota. Mutta on kai ajateltava myös sitä, minkälainen pääoma siellä on. Kyllä näitä yrityksiä pitää päästä verottamaan. Kyse on myös siitä, että verotus voitaisiin muuttaa sellaiseksi, että verotus toteutuu siellä, missä kuluttaja käyttää tätä tuotetta. Tässä tarvitaan monia toimia. Kyse on esimerkiksi siitä, että puhutaan merkittävästä digitaalisesta läsnäolosta. Siihen liittyy erityispiirteitä. Tätä pitää katsoa tarkkaan. Tässä ehdotetaan kahdenlaista ratkaisua oikeastaan. Lyhyen aikavälin ratkaisua ja useimmat tahot, joiden kanssa olen puhunut, voisivat hyväksyä tämän. Siinä ei tunnu olevan ongelma. Sitten on pidemmän aikavälin ratkaisu, joka vaikuttaa paljon hankalammalta. Hyvä uutinen on se, että suunnitellaan, että OECD lähtisi 2020 ajamaan tätä globaalilla tasolla. Näyttää siltä, että OECD kyllä on tehnyt hyvää työtä puuttua puuttuakseen BEPS-toimien kautta veronkiertoon. Nyt olisi tärkeää tietenkin, että Yhdysvallat saataisiin mukaan, jotta voitaisiin globaalisti puuttua verotuksen digitaalitaloudessa. Jo vuonna 2020-2021 voitaisiin lähteä toteuttamaan – sitä järjestelmää, jota nyt Euroopassa suunnitellaan ja jota ehkä OECDssäkin lähdetään ajamaan. Komission aloite on ihan hyvä, se, että lähdetään harmonisoimaan verotusta digitaloudessa. Näin voidaan huolehtia sitä, että jokainen, joka tekee voittoa jollain toiminnallaan tai saa tuloa, maksaa veronsa – lyhyen aikavälin ratkaisu varmasti voidaan ratkaista melko nopeasti. Viime viikolla tai toissapäivänä Euroopan parlamentissa hyväksyttiin Euroopan parlamentin oma mietintö. Ja toivoisinkin, että sama hyväksyntä voitaisiin antaa täällä, ottaen huomioon tietenkin se, mitä juuri sanoin. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup. Kiitos paljon ja myös siitä, että tunnon tarkasti noudatitte teille annettua puheaikaa. Ei tarvinnut lähteä korostamaan sitä, kuka haluaa käyttää puheenvuoron yleiskeskustelussa. Je ne vois pas de en näe käsiä nousevan ylös, joten voimme sitten siirtyä taas muutosehdotuksiin. Ehdotan blokkiäänestystä esittelijän muutosehdotuksista yksi esittelijältä ja kaksi esittelijältä jotka näin tekevät, että ra- seuraavat muutosehdotukset raukeavat 1, 2 ja 4. Kuka puoltaa? Kuka vastustaa? Muutosehdotukset on näin ollen hyväksytty. Muutosehdotus kolme puolesta vastaan Sähköisesti äänestämme, jotta saamme oikean tuloksen. Super. Le vote est clôturé. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. Näin tulemme muutosehdotukseen numero viisi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Muutosehdotus kuusi puolesta. Vastaan. Hyväksytty loppuäänestyslausunnosta, Kuka puoltaa? Vastustaa? Kuka äänestää tyhjää? Aus, lausunto on hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle ja kiitos kaikille hyvin tehdystä työstä. Seuraava esityslistan kohta on kestävän kasvun rahoituksesta. Esittelijänä on kollega Tilo Gundlach. No, no, no. Monsieur le rapporteur, vous avez la... Esittelijä, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, arvoisat naiset ja herrat. On hienoa, että voin esitellä lausuntoluonnokseni tänään. Kestävän kasvun rahoitusta koskevat toimintasuunnitelman aiheena. Aloitteet liittyvät laajaan toimintapakettiin, jolla halutaan päästä ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteeseen Euroopan unionissa. Tämä on nyt kiireellisempää kuin koskaan. On pelottava, että asiantuntijat vähän aikaa sitten totesivat, että 3,2 asteen ilmaston lämpeneminen on luvassa. Hiilidioksidipäästöjä on enemmän kuin koskaan, yli kahden asteen mennään helposti. On ajateltava ilmastoneuvoston IPCCn suositusta, että pitäisi päästä puolentoista asteeseen. Vaikutukset ovat nyt jo hyvin vakavia – Ilmastonmuutos nähdään Pohjoisnavan jäätiköissä, joka tuntee ilmastonmuutoksen nopeasti. 89 vuodesta 36 prosenttia on sulanut. Siksi on huolehdittava siitä, että voidaan tukea kestävää taloudellista kasvua. Investointeissa on ajateltava kestävää kehitystä – rahoitusjärjestelmän kautta voidaan edistää tätä seikkaa. Komissio vuonna 2016 joulukuussa antoi tiedonannon YK Agenda 2030, joka on otettava huomioon kaikissa tavoitteissa ja näin huolehditaan kestävyystavoitteista. Tämä suositusluonnos tukee komission pyrkimyksiä rahoitus- alalla ja yksityisissä investoinneissa pitää voida ottaa huomioon ilmastonmuutos ja kestävyys. Valtava investointiaukko on nyt ilmastonsuojelussa ja se pitää täyttää. Lisäksi pitää pyrkiä siihen, että rahoitustuotteet näyttävät luottavilta, luotettavilta. Tähän mennessä on ollut epäselvää se, miten ympäristölliset, yhteiskunnalliset kysymykset voidaan nähdä investoinneissa ja investointineuvonnassa. On sitten rahoitukselliset riskit, ekologiset ja sosiaaliset haasteet vaikuttavat näihin ja ilmastonmuutos uhkaa jo nyt rahoitusvakautta ja aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, jotka ovat merkittäviä. Rahoitusjärjestelmän vakaus on myöskin tärkeä ja tässä voidaan mainita päämarkkinoita pääomamarkkinaunioni. Nyt puhutaan siitä, että luodaan luokittelujärjestelmä kestävälle taloustoiminnalle. Keväällä 2019 Euroopan komissio haluaa luoda toimenpideluettelon ja näin löydetään yhteistä kielekäyttöä siitä, minkälaiset sarat tai toiminnan alat ovat kestäviä. Tämän luokittelun kautta lähdetään liikkeelle ekologisesti kestävistä toimista ja toisena askeleena puhutaan muista ympäristötoimista ja yhteiskunnallisista sosiaalisista toimista. Se ei mielestäni riitä, että keskitytään ilmastonmuutokseen. Kestävyys tarkoittaa muutakin kuin pelkkää vihreää väriä. Esimerkiksi Caritas-järjestön edustajat ovat samaa mieltä – tässä ei saa asettaa vastakkain kaikkia kestävyyden ajatuksia. Kestävyys on siis maailmanlaajuinen vaatimus ja se liittyy myös YK kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sosiaalinen, yhteiskunnallinen, ympäristöllinen vastuu nähdään kolmikantana siellä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia – Siksi kestävä toiminta on tarpeen. Komission ehdotuksissa tuetaan näitä ponnisteluita. Näin voidaan vähentää pirstaloitumista sisämarkkinoilla ja auttaa kestävien rahoitusvälineiden kehittymistä. Tällä hetkellä ei ole vielä selkeää se, mikä on vihreä sijoitus esimerkiksi. Vihreiden sijoitusten pitäisi voida olla mahdollisuus, valinnan mahdollisuus. Samalla on huolehdittava siitä, että inhimilliset työolot kuuluvat kaikille. Tällaiset kestävyyskriteerit vaativat vastuullisuutta, jotta nykyviitearvot voidaan ottaa huomioon. On nähtävä, mitä investoijat tukevat varoillaan tässä puheenvuoroni. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Avaan yleiskeskustelun. Näin jo yhden puheenvuoropyynnön kollega Martínez Arigbi. Disculpe, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, minä haluaisin korostaa kompromissia paikallis- ja alueviranomaisten toiminnassa, kun halutaan toteuttaa kestävän kehityksen periaatetta ja päästä tavoitteisiin. Tässä on kyse poliittisista kompromisseista. On kyseessä myös juridisesta instrumentista, jota voidaan arvioida myös kestävissä investoinneissa. Tämä asetus, jota Euroopan komissio on ehdottanut, on alkua vasta jollekin, mutta tässä vedotaan melkein yksinomaan vain E, ympäristöpoliittisiin aspekteihin, vihreisiin aspekteihin. Esittelijä toi niitä hyvin esille kestävyyden kannalta, mutta tässä mielestäni otettu kokonaan pois sosiaalinen puoli, koulutus, sosiaaliset käytänteet ja työllisyys, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, kun haluamme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. On totta, että meillä on tehtävä hallinnollisilla tasoilla kompromisseja, varsinkin kun on kyse investoinneista, infrastruktuurin kommunikaatioon, innovaatioon, teollisuuteen, veteen, energiaan jätteiden käsittelyyn, mutta on totta, että on aika lailla huomattavaa. Mm, pitäisi ottaa enemmän työllisyyspolitiikka, sosiaalipolitiikka, terveyspolitiikka, koulutuspolitiikka. Ne täytyy myös sisällyttää tähän asetukseen, jotta todella päästäisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin jossain määrin. Myös indikaattoreina olisi tärkeää mainita tai tehdä arvio näistä indikaattoreista, mitkä niissä, mitä, mikä niissä on yhteistä mm, kaikille maille. Ei kaikille ainoastaan Euroopan, vaan myös maailman maille, jotka ovat kykeneviä arvioimaan näitä investointeja, niiden toteutumista, niiden kestävyyttä ja että ne olisivat myös kykeneviä näihin, että kompromissit ovat todella reaalisia toteutettavissa. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron kollega Kristof Hujonille puheenvuoron. Haluan onnitella esittelijää hänen tekemänsä työn laadusta. Meidän täytyy löytää nyt ratkaisuja, jotta voimme ostovoima ja toisaalta planeetan suojelupyrkimykset yhdistää. Kestävä kasvu on yksi ratkaisu, joten me, jonka kautta me pääsemme tästä eteenpäin. Ja budjetin kautta ei voida vain haskata julkista rahaa ja rohkaista ikään kuin pysymään tällaisessa keinotekoisessa koomassa hiilitalouden puitteissa. Eli pitää sovittaa yhteen tarve pohtia sitä, että voisimme välttää maailman tuhoutumisen, planeettamme tuhoutumisen ja samanaikaisesti on löydettävä ratkaisuja kansalaisille, joiden on hyvin vaikeaa selvitä rahojensa kanssa kuukauden loppuun saakka. Kiitos paljon, en näe enempää puheenvuoropyyntöjä. Joten voimme siirtyä äänestämään muutosehdotuksista. Blokki muutosehdotuksesta 1.3 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 4 puolesta vastaan Hyväksytty. Sitten blogissa viidestä ja seitsemästä puolesta vastaan. Hyväksytty. Muutosehdotus seitsemän puolesta vastaan. Hyväksytty. Muutosehdotus kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty. Numero yhdeksän puolesta vastaan Hyväksytty. Numero 10 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Loppuäänestyslausunnosta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksimielisesti onnittelut esittelijälle ja koko hänen työryhmälleen. Nous en venons maintenant à Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, jossa puhutaan energian paikallisen omistuksen malleista ja paikallisten energiayhteisöjen roolista Euroopan energiasiirtymässä. Oma-aloitteinen lausunto, jonka meille esitteli Marianna Kaasu.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 Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos kollegat siitä, että minä olen saanut käyttää tässä puheenvuoron ja puhua teille kaikille tässä salissa hetkellä, jolloin Euroopan parlamentissa, jossa nyt Romania viettää tärkeää vuosipäivää, yhteisövuosipäivää. Me edustamme paikallisviranomaisia, Me siis vastaamme, olemme vastuussa näiden yhteisöiden kohtalosta ja tulevaisuudesta. Meillä on täällä tarkoituksena esitellä teille lausunto, joka liittyy taloudelliseen ja sosiaaliseen kasvuun meidän yhteisöissämme. Kun puhutaan eläm- kansalaisten taloudellisen kasvu, taloudellisesta kasvusta yhteisössä. Jos puhutaan sitten kansallisella tasolla, niin silloin puhutaan energiasta, jota voidaan saada kelvollisella hinnalla ja samalla puhutaan myös, miten voimme suojella ympäristöä. Kun puhumme paikallisista energiayhteisöistä, he, ne tarjoavat hyvän tehokkaan mallin energian hallinnoinnissa paikallisella tasolla. Tuotantos, tuotannossa, jakelussa ja kulutuksessa sähköenergiasta, kun on kyse – Tämä voidaan saavuttaa energiaresurssien avulla, joita paikallisyhteisöillä on hallussaan, omistuksessaan. Paikallisviranomaisilla, alueviranomaisilla on mahdollisuus täydentää EUn energiapolitiikkaa, jota, jota lähdetään toteuttamaan kansallisella tasolla. Nämä ovat lisätavoitteita, jotta voimme myötä vaikuttaa paikallisiin tavoitteisiin, kun on kyse energiasektorista yleensä. On lukuisia kaupunkeja, jotka osallistuvat tähän pormestareiden johdolla. Ne ovat laatineet paikallisia suunnitelmia, kestäviä nimenomaan energiapolitiikassa ja ilmastopolitiikassakin. Hyvät kollegat, tässä haluan kertoa teille. Tässä tekstissä olen lähestynyt vähän keskeisiä periaatteita paikallisesta energiamallista, joka on käytössä. Myös haluan puhua politiikasta, mitä me suojelemme ja edistämme paikallisten energiayhteisöjen roolia. Haluan myös hyödyntää tilaisuutta tässä samalla kiittääkseni Envi-valiokunnan jäseniä, kuinka se on osoittanut mielenkiintoa tähän aiheeseen, tähän lausuntoon, joka meitä todella kiinnostaa suuresti. Se on osallistunut kaikkiin työvaiheisiin. Kiitos tässä vaiheessa jo, että tämä on hyväksytty siellä valiokunnassa ja kiitos myös muille kaikille koordinaattoreille että tällä hetkellä haluaisin nyt puhua seuraavasta. Energia, paikalliset energiayhteisöt ovat eri mallisia. Voidaan puhua kumppanuuksista paikallisten yhteisöjen kanssa tai voidaan puhua osuuskunnista, energiaosuuskunnista, joissa on vastuu, rajallinen vastuus. Me voimme myös puhua erilaisista käyttäjäyhteisömalleista, mutta nämä voivat kaikki olla hyödyllisiä – paikallisella tasolla, kun puhutaan paikallista projekteista energiapolitiikassa. Ne ovat instrumenttia avulla halutaan arvioida hyvin paikallisia lähteitä. Se on hyvä yhteiskunnallinen pääoma. Se myös synnyttää työllisyyttä ja se tuo mukanaan myös taloudellisia rahoituksellisia etuja, koska se rajoittaa myös energiaköyhyyttä. Nimenomaan tästä syystä energi- paikalliset energiayhteisöt ovat lähteneet demokratian tielle energian, demo, demokratisoinnin tielle energiayhteisöiden toteutumisessa. Kun puhutaan paikallisista yksiköistä ja puhutaan kuluttajista, niin me olemme tajunneet, että kuluttajilla on joka kerta tärkeämpi rooli energiasektorilla. Sillä on usein myönteisiä seuraamuksia jos ajatellemme esimerkiksi ympäristöpoliittisia ja sosiaalipoliittisia tavoitteita – Tämä ympäristö tarjoaa kaiken mahdollisen hyvän meidän kuluttajillemme ja meidän lapsillemme, joka on siis meidän tulevaisuuttamme. Kansallisten suurempi osallistuminen energian ja energian jakeluun sen hallinnoimiseen myötä vaikuttaa siihen, että voimme hyväksyä tarkoituksenmukaisia energiapolitiikkoja. Me voimme näin ollen tukeutua julkisen mielipiteen hyväksyntään. Tämä on jo tullut osoitetuksi joissakin joissakin, joillakin paikkakunnilla, joissakin paikallisyhteisöissä, jossa meillä on jo todisteena hyviä käytänteitä. Esimerkiksi Itävallassa on envivaliokunta pystyy näkemään, mitä hyviä tuloksia on saatu tämän tyyppisistä käytänteistä ja miten paikallisviranomaiset voivat todella myötävaikuttaa siihen. Voidaan säästää huomattavia summia, jotka voidaan uudelleen investoida muihin infrastruktuurisiin hankkeisiin ja innovatiivisiin hankkeisiin. Jos otamme huomioon kaikki nämä kommentit ja huomiot, niin tässä projektissa on myös muitakin etuja. Muun muassa se voi taata vastuun energiapoliittisesti paikallisella tasolla. Eli tässä on tietty varmuus energiapolitiikassa, kun on kyse uusiutuvista lähteistä. Ja myös se voi olla myös tukimekanismina. Voi toimia tukimekanismina. Toisaalta haluan myös sanoa teille, että meillä, me olemme tehneet kahdeksan muutosehdotusta. Suurin osa suurin osasta niistä pääsimme sopuun, vaikka minä vastustan niistä kahta, konkreettisesti numeroa kuusi. Se on liian rajoittava ja siinä poistetaan viite rahoitukselliseen tukimekanismiin. Tämä heikentäisi tekstiä. Samoin myös minä vastustan muutosehdotusta numero kahdeksan, koska sekin on liian rajoittava, koska näiden verkkojen suojeleminen tarkoittaa suojelua sitä, että suojellaan paikallisomistajien mm, toimintaa ja silloin se estää innova- innovaatiot. Kiitos. Haluaako joku käyttää puheenvuoron tässä yleiskeskustelussa? En näe pyyntöjä, eli näin ollen voimme siirtyä muutosehdotuksiin. Ehdotan blokkiäänestystä muutosehdotuksista 1, 5, 1 ja 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. Muutosehdotus 6 puolesta vastaan. Sähköinen äänestys tarkistamme. Le vote est... Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. Numero seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Numero kahdeksan puolesta vastaan tarkistamme sähköisesti. Se, Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin äänestämme loppu tekstistä. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Lausunto on hyväksytty yhdellä tyhjällä äänellä. Onnittelut esittelijälle ja koko hänen tiimilleen. Kiitos paljon tehdystä työstä. Merci. Nous en venons au point 22. Notre... Siirrymme esityslistan kohtaan numero 23, jossa puhutaan uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista. Pyydän esittelijä Oldrich Plasakia tulemaan tänne meidän joukkoomme. Monsieur le rapporteur, vous... Esittelijä, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Pane předsedo, dámy a dovolte... Puheenjohtaja, Haluan esitellä teille hyvin tärkeän aiheen. Nimittäin kyse on uudelleen käytetystä vedestä ja veden kierrättämisestä. Aihetta käsittelemme sen takia, että eh, jäsenvaltioissa on puutetta vedestä ja luonnollisesti ilmastonmuutos myös vaikuttaa tilanteeseen. Tätä vettä käytetään maataloudessa, kastelussa. Nykyinen lainsäädäntö, joka säätelee kysymystä, on käytössä oikeastaan vain kuudessa jäsenvaltiossa. Tästä syystä kysymystä on säädeltävä muissa kohdin äh, lainsäädäntöä. Tätä kierrätettyä vettä on jatkuvasti käytössä, toisin kuin pinta- tai pohjavettä, jota voidaan joutua rajoittamaan esimerkiksi kuivuuden aikana. Käytettyä vettä kierrätettyä vettä. Siis todellakin käytetään uudelleen. Ja esimerkiksi sen ympäristön päästämisestä ei tarvitse erikseen maksaa. Työmme pohjana on komission perustelut sille, että käytämme eh, tätä kierrätysvettä. Tähän liittyy energiaturvallisuuteen liittyviä huolia. Käsiteltyä vettä voitaisiin käyttää myös kaupunkien viheralueilla ja nurmialueilla kastelussa. Olemme perehtyneet myös mahdollisuuksiin käyttää vettä luonnollisesti näissä kierrätyslaitoksissa, mutta olemme pohtineet myös loppukäyttäjän roolia. Hyvät naiset ja herrat, lausuntooni on ehdotettu myös muutosehdotuksia. Olemme keskustelleet näistä laatioiden kanssa ja nyt ehdotamme, että hyväksyttäisiin kaksi suullista muutosehdotusta. Kaikki muut kommentit on huomioitu lausuntotekstissä. Lopuksi vielä haluan kiittää kaikkia asiantuntijoita ja kaikkia niitä, jotka olivat aktiivisesti mukana, kun tästä tärkeästä aiheesta keskustelimme. Tämä lausunto heijastelee kaikkia teidän näkemyksiänne. Kiitos. Kiitos paljon. Avaamme yleiskeskustelun. Ensimmäinen on kollega Kirstin Mill. Ja, tack för ordet øh, och tack herr ordförande för ett øh, gott samarbete. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Yhteistyö sujui erittäin hyvin. Todellakin alkuperäisessä ehdotuksessa, kun puhuttiin veden loppukäyttäjästä, sanottiin, että pitää paikallistalon viranomaisilta pyytää lupaa. Tällainen järjestelmä meillä on Tanskassa tällä hetkellä ja se on mielestämme hyvä järjestelmä, koska näin nähdään, miten loppukäyttäjä varastoi veden ja käyttää sitä – Joten ihmisten terveyden kannalta on tärkeää, että on joku viranomainen, joka valvoo veden käyttöä. Meille ei riitä se, että annetaan ilmoitus siitä, että aikoo käyttää uudelleen käytettyä vettä. Olen iloinen siitä, että suullisessa tarkistuksessa on tehty mahdolliseksi se, että jäsenvaltiot voivat päättää, onko se il- ilmoitus vai pyyntö saada käyttää, siis luvan anominen. Tämä on meille tärkeää, koska me haluamme ajatella kuluttajien turvallisuutta, koska meillä on ollut kuolemia, kun uudelleen käytettävä vettä on käytetty kasteluun. Kiitos paljon. Haluaako joku vielä puhua tästä aiheesta? Ellei, niin sitten Siirrymme muutosehdotuksiin äänestämään. Muutosehdotus numero yksi, jossa on puhe suullisesta kompromissista, josta annan puheenvuoron esittelijälle. Není potreba komentovat, protože... Kiitos. En usko, että minun tarvitsee tätä kommentoida. Aikaisempi puhuja hyvin selvästi selitti tätä muutosehdotusta, josta olemme päässeet sopuun ja sitten yksittäiset jäsenvaltiot voivat päättää, kumman menettelyn va- valitsevat hyväksynnän vai lupamenettelyn. Kiitos. Kuka hyväksyy tämän muutosedustuksen yksi, niin kuin se on näin suullisesti muutettu vastaan? Hyväksytty. Näin sitten siirrymme muutosehdotukseen numero kaksi, jossa on myös suullinen kompromissi. Esittelijä. Stejný problém a stejné do... Tämä on oikeastaan sama kuin äsken. Kiitos, kuka puoltaa. Vastaan. Hyväksytty. Muutosehdotus numero kolme puolesta. Vastaan. Sähköinen tarkistus. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. Muutosehdotus numero neljä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Näin loppuäänestys lausunnosta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle ja hänen koko, hänen koko tiimilleen hyvin tehdystä työstä. Nyt tulemme lausuntoon kollega Andres Jadlalta. Unionin avaruusohjelma, Euroopan unionin avaruusohjelma, virasto.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 austatud komitee president head liikmed ja täiskogu külalised. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Unionin avaruusohjelma on Euroopalle hyvin tärkeä. Se on tärkeä ajatellen kaupunkejamme ja alueitamme. Se on tärkeä ajatellen kaikkia eurooppalaisia. Unionin avaruusohjelma mahdollistaa sen, että – käytämme hyväksemme digimaailman saavutuksia. Avaruusohjelma on siksi hyvin arvokas kaikille alueiden komitean jäsenille, päättäjille kaupungeissa ja kaikille, jokaiselle meille täällä salissa tänään. Emme ehkä sitä huomaa nyt, mutta avaruuskehitys liittyy meihin kaikkiin jollain tapaa – Tämän kehityksen takia voidaan käyttää kaikenlaisia älylaitteita, matkapuhelimia ja muita modernin maailman etuuksia. Euroopan unioni on ollut avaruusteknologian kannalta tärkeä. Meillä on ollut Copernicus, Galileo-ohjelmat. Nämä ohjelmat ovat olleet melko menestyksekkäitä ja näiden aloitteiden takia on voitu kerätä paljon tietoa, jota voidaan käyttää tehokkaammin Euroopan unionissa jotta voidaan esimerkiksi tarjota uusia jännittäviä palveluita. Avaruusteknologia on tärkeä Euroopan unionille mahdollistavana teknologiana. Avaruusteknologian käyttö, jolla tuetaan palveluita, meillä on yhä tärkeämpää ja yhä useammat toimivat, yksityiset toimijat toimivat avaruusteknologian alalla. Julkisen ja yksityisen yhteistyö on siksi tärkeää avaruusteknologian alalla – Samalla tietoisuutemme siitä, tietoisuutemme siitä, mitä tietoa on käytössämme, on rajallista esineiden internetissä, maataloudessa ja niin edelleen voitaisiin käyttää paljon tästä tiedosta, mutta sitä käytetään vain rajallisesti. Kuitenkin viime vuosina on keskitytty avaruuteen enemmän kuin aikaisemmin. Vuonna 2016 avaruusstrategia. Minä esittelin siitäkin lausunnon. Ja nyt puhutaan asetuksesta, jossa pyrittäisiin tukemaan avaruusstrategiaa ja johon sisällytettäisiin erityisiä toimia, joilla vahvistetaan nykyohjelmia, luotaisiin uusia ohjelmia ja käytetään 16 miljardia avaruuspolitiikan tukemiseen. GovSatcom esimerkiksi, viestintäjärjestelmä, joka tarjoaa viestintää, valtiollista viestintää silloin, kun muuta viestintämallia ei ole. Ja myös avaruusesineiden valvonta ja seurantajärjestelmä. Tämä on erityisen tärkeä joillain aloilla. NS, GNSS ja Galileo tarjoavat meille mahdollisuuksia samoin kuin EGNOS-ohjelma, joka on myös merkittävä ohjelma tällä hetkellä. On tärkeää, että Eurooppa tulevaisuudessakin voi huolehtia omista ratkaisuistaan. Keskeinen ehdotus on se, että Galileo-ohjelma luo uuden unionin avaruusohjelman viraston. Joitain huolettaa, että ESAn työtä, työn kanssa tulisi päällekkäisyyksiä – kesällä on hyvin tärkeitä hankkeita käynnissä tällä hetkellä, mutta Euroopan komissio on sanonut, että mitään tällaista päällekkäisyyttä ei synny ja että on tärkeää, että saadaan lisäarvoa. Me olemme samaa mieltä. Tiedostamme sen, että meidän on paremmin käytettävää valvontatietoa, jotta voidaan auttaa ja paikallisia viranomaisia, yhteisöjä, pk-yrityksiä ja muita, jotta tietoa voidaan käyttää paremmin. Nykyehdotuksessa on vähän epäselvää, miten tähän tavoitteeseen päästään. Lisäksi on tärkeää, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat mukana eri aloilla, kuten maataloudessa ja muilla tärkeillä aloilla. Näin voimme saada hyvin tärkeää tietoa avaruudesta. meidän pitäisi pyrkiä myös parempaan yhteyteen tieteen ja varuusteknologian välillä, että voitaisiin myös pohtia sitä, miten kerättyä tietoa voidaan käyttää myös yrityksissämme paremmin. Euroopan unionin pitäisi olla suuremmassa johtoroolissa tässä työssä. Meidän pitäisi pohtia sitä, miten innovatiivisia rahoitusvälineitä voitaisiin käyttää koordinoidulla tapaa digitaalisessa internetympäristössä, ympäristöpolitiikassa, avaruuspolitiikassa, kaiken kaikkiaan. Lisäksi tarvitaan totta kai riittävät taloudelliset mahdollisuudet PK-yrityksille. Tarvitaan ehkä tukea avaruuden käyttöön. Konkreettinen esimerkki kolmas joulukuuta uusi ESER-satelliitti laukaistiin ja siinä on kamerajärjestelmä, joka on nuoren virolaisen tutkijan kehittelemä. Nuoret ovat hyvin innostuneita avaruuskysymyksistä. Joudumme odottamaan ensi vuoden alkuun, että näillä kameroilla saadaan ensimmäiset kuvat, mutta Tämä on esimerkki siitä, miten nuoret tutkijat pienestä virolaisesta kaupungista ovat pystyneet luomaan maailman huipputason järjestelmän. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Kiitos. Ku. Kiitos paljon. Kuka pyytää puheenvuoron yleiskeskusteluun? Kollega Berdo. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle tästä tärkeästä lausunnosta. Siinä puhutaan siitä, miten tärkeä avaruusohjelma on alueille ja kaupungeille. Tämä tuntuu ehkä kaukaiselta. Avaruus on totta kai hyvin kaukana meistä joka tapauksessa, mutta lausunnossanne hyvin esititte sen, miten tärkeä avaruus on myös Euroopan kaupungeille ja alueille, ja siksi haluaisin sydämellisesti teitä kiittää. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Kuka muu haluaa käyttää puheenvuoron? En näe. Menier Avi. Ah no kyllä, anteeksi siellä. Olkaa hyvä. De Costa. De Costa. Monsieur le Président. Niin, puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää esittelijä laadukkaasti tehdystä työstä. Hänen ehdotuksestaan hän puhui nimenomaan roolista, joka elua pitäisi olla. Sen pitäisi olla todellinen johtaja minä haluaisin sanoa, että tänä päivänä, kun puhutaan avaruudesta, nousee esille sama kysymys kuin Euroopan perustaja isät jo ottivat esille vuonna 50 hiilestä ja teräksestä, eli ottaa yhteisen käyttöön, jakaa, luoda kilpailua sisämarkkinoille. Ja nyt jo noin olemme Yli kymmenen vuoden ajan vuodesta 2009 asti meillä on kompetenssia Lissabonin sopimuksen myötä. Me olemme saaneet toimivaltuuksia siitä ei ole Paljon on tehty kyllä, jotta saataisiin yhteen hallitusten keskeistä linjausta, joka syystyi Euroopan avaruusviraston myötä 80-luvulla ja sen jälkeen on todella vahvasti noussut kunnianhimoinen hanke eurooppalaista avaruusohjelmasta, mutta kymmenen viimeisen vuoden aikana ei ole edetty sillä tavalla kuin mitä me olisi halunneet toimia yhdessä eli viedä eteenpäin eteenpäin yhteistä avaruuspolitiikkaa. Meillä on siihen toki keinot. Tänä päivänä ne mekanismit, jotka hallinnoivat eurooppalaista avaruusohjelmaa, ovat nimen pikemminkin lyhtyneet jarruttamaan. Me olemme siirtyneet yksityisille sektoreille muilla maanosilla, muissa maanosissa. Meillä on todella suvereenisuustyöväline, kehitystyöväline käytössämme meidän omalla maan mantereellamme. On kyse miljoonista Euroopan kansalaisista. Haluaisin palata keskusteluun esittelijälle sanoa, että me voisimme todella edetä lähivuosina siinä, miten voisimme lähentyä Euroopan avaruusviraston päin ja EU-hun päin, jotta voitaisiin avata uusia väyliä, uusia tapoja mennä nopeammin, edetä nopeammin, kun me rakennamme todellista eurooppalaista avaruusvoimatekijää. Kiitos paljon kollegan Weinmeister, olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin minäkin vielä täällä täysistunnossa sydämestä kiittää esittelijä. Sanoin tämän jo valiokuntatyössä, mutta tämä lausunto on todella erittäin hyvä. Haluaisin vielä painottaa sitä täällä, koska minusta tuntuu, että avaruusohjelma on erityisen tärkeä kysymys tulevaisuuttamme ajatellen – ja siksi siihen pitäisi suhtautua hyvin vakavasti. Minun mielestäni, ja puhujat ovat tämän jo sanoneet, että tätä ei oteta riittävän vakavasti tällä hetkellä. Meidän pitää investoida vielä lisää ja myös tulevaisuudessa järjestäytyä paremmin. Yksi seikka olisi minulle tärkeä. Andres Jarla sanoi tämän esittelijänä selkeästi. Uusi eurooppalainen Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto – siihen pitää tietenkin suhtautua niin, että Esan kanssa ei tässä luoda mitään päällekkäistä. Meidän pitää olla tässä tarkkana, kun meillä on hyvin toimiva rakenne. Joten ei pitäisi nyt muuttaa, siirrellä toimivaltaa yhdelle tai toiselle. Yksi tekee jotain, toinen ei tiedä mitä tehdään. On hienoa, että esittelijä puhui siitä, että päällekkäisyyttä on vältettävä. Hienoa, että hän otti huomioon tämän meillekin tärkeän asian. Toivon, että tämä voidaan tänään hyväksyä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Näin ollen siirrymme muutosehdotuksiin ja äänestyksiin numero yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Muutosehdotus kaksi puolesta. Vastaan hyväksytty. Tässä olivat kaikki muutosehdotukset. Loppuäänestys lausunnosta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut esittelijälle ja hänen työryhmälleen tehdystä työstä. Näin sitten olemme käsitelleet kaikki lausunnotta ennen suurta Brexit-keskustelua. Meillä on kuitenkin vielä päätöslauselman hyväksyminen, jossa puhutaan komission vuoden 2019 työohjelman painopisteistä. Se otettiin esityslistalle meidän työvaliokuntamme päätöksestä. Ja tämä päätöslauselman luonnos pitää sisällään myös paljon tärkeitä muutosehdotuksia 38. Pyydän teitä olemaan tiiviitä puheenvuorossanne, jotta voimme aloittaa aikataulun mukaisesti Brexit-keskustelun. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron päätöslauselman luonnoksesta sellaisenaan? No. Ei siltä näytä. Aha. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei siltä vaikuta. Eli yleiskeskustelu on näin ollen suljettu. Näin käsittelemme sitten muutosehdotukset numero yksi puolesta vastaan hyväksytty numero kaksi puolesta vastaan sähköinen tarkistus. Le vote est clôturé. Äänestys päättyy. Muutosehdotus hyväksytty. Numero kolme. Neljä ja viisi raukeavat numero kolme puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Muutosehdotus numero kuusi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Numero seitsemän puolesta. Vastaan. Hylätty. Muutosehdotus kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty. Numero yhdeksän puolesta vastaan. Hyväksytty. Numero kymmenen puolesta vastaan. Sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Muutosehdotus hyväksytty. Numero 11 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Hylätty. Numero 13 puolesta. Vastaan. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hylätty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Muutosehdotus numero 22 puolesta vastaan. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Hylätty. 24 puolesta vastaan. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan hylätty 31. 31 puheenvuoropyyntö. Kiitos puheenjohtaja. Viittaan aikaisempaan puheenvuoron ja kysyisin jälleen tämän muutosehdotuksen arvosta. Siinä kehotetaan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisen ja ratifioimisen. Realiteetti Euroopan unionissa on tietenkin sellainen, että eri jäsenvaltiot ovat jo tehneet – päätöksen suhteessa Marrakeshin sopimukseen. Jotkut jäsenvaltiot ovat päättäneet allekirjoittaa ja ratifioida, mutta kuitenkin on sellaisiakin jäsenvaltioita monta, jotka ovat päättäneet olla allekirjoittamatta ja ratifioimatta. Ja joissain jäsenvaltioissa, kuten omassani, keskustelua käydään edelleen. Kistä käydään siitä, kun tässä puhutaan globaalista yhteisestä lähestymistavasta – maahanmuuttoon. Siitä ei ole keskusteltu sisällöllisesti täällä alueiden komiteassa myöskään. Toivoisin myöskin, että otetaan huomioon erilaiset kannat Euroopan unionissa, kun ajatellaan Marrakeshia, Marrakeshin sopimuksia. Tässä on myöskin eri alueiden näkemyseroja. Toivoisin, että tämä hylätään. Kiitos paljon. Edustaja Bor. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Totean vain, että kun hyväksymme, jos nyt hyväksymme tämän muutosehdotuksen, niin sitten toimimme johdonmukaisesti sen kanssa, mitä Euroopan parlamentissa on tapahtunut. Ja toimimme johdonmukaisesti jo aiemmin hyväksyttyjen lausuntojen suhteen tällä alueiden komiteassa. Ajattelen muun muassa Posmanin lausuntoa maahanmuutosta ja näin tämä tarkistus, muutosehdotus johtaa johdonmukaisuuteen. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei näytä olevan. Eli äänestämme numerosta 31 puolesta vastaan. Hyväksytty. Numero 32 puolesta vastaan. Hylätty. 33 puolesta vastaan. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan sähköinen tarkistus. Le vote est clôturé. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Muutosehdotus numero 37 puolesta vastaan. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme loppuäänestyksen koko päätöslauselmasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suurella enemmistöllä. Kiitos paljon. Ja muutaman hetken kuluttua jatkamme kokoustyöskentelyä.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 Arvoisa herra Barnier, kiitos siitä, että olette jälleen hyväksynyt kutsumme. Kaksi vuotta sitten esittelitte etenemissuunnitelman, kun kyse on neuvotteluista äh, Britannian kanssa. Te olette johtaneet työtänne lahjakkaasti. Ero on tietysti vaikea. On tärkeää, että ero on mahdollisimman hallittu etu. Se on kaikkien etu, kansalaisten etu, talouden, sosiaalisten suhteiden etu sekä suhteitemme etu jatkossa. Kansanäänestyksen tuloksen jälkeen alueiden komitea on jatkanut vuoropuhelua alue- ja paikallisviranomaisten kanssa Britanniassa ja syvennämme myös suhteitamme Britannian kaikilla unionin alueilla meidän työmme on nostanut esille asymmetrisiä, epäsymmetrisiä vaikutuksia talouksissa ja tämän lisäksi myös alueilla ja maissa, jotka ovat muutokselle kaikista alttiimpia. Alueiden komitea on näiden 17 kuukauden aikana pitänyt ääntänsä esillä. Olemme olleet myös kentällä yhteyksissä Britanniaan. Alueelliset ja paikalliset huolet on otettava huomioon. Aikallis- ja paikallisviranomaisten etujen mukaista on se, että yhdistynyt kuningaskunta voi jatkossakin osallistua tiettyihin ohjelmiin eh, siirtymäkauden jälkeenkin kulttuurin alalla, tutkimuksen alalla, innovoinnin alalla, esimerkkejä, muutamia esimerkkejä mainitakseni. Toivottavasti tämä niin sanottu backstop-ratkaisu, vararatkaisu, voi jatkaa Belfastin sopimuksen toteuttamista ja estää näin fyysisen rajan Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä Irlannin saarella. Kyse on kuitenkin siitä, että molemmat puolet ovat kuuluneet Euroopan unioniin. 27 jäsenvaltiota valmistautuu edelleenkin Brexitiin, joka, jonka vaikutukset ovat tuntuvia sekä Irlannissa että muualla, ottaen huomioon ne lukuisat kaupungit ja satamat, jotka ovat toimintansa kehittäneet yhteisillä sisämarkkinoilla. Brexit tarvitsee tuekseen myös erityisiä toimia alttiiden alueiden tueksi. Me luotamme teihin, jotta voitte välittää tämän viestin myös neuvostolle. On hyvin tärkeää ottaa huomioon nämä huolet tulevissa suhteissamme Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä. Tämän takia viit viittaus poliittisessa julkilausumassa poliittiseen vuoropuheluun onkin tärkeää. Vuoropuhelua on käytävä kaikilla politiikan tasolla, jotta voimme varmistaa jatkossa hyvät suhteet. Tämä on tärkeää, koska useat alueparlamentit ovat myös mukana sopimuksen ratifioinnissa. Arvoisa herra Barnier, Brexit ei ole unionin loppu. Tuhannet kaupungit, sadat alueet taistelevat unionin uudistamiseksi, jotta unioni voisi olla kansalaisia lähempänä ja helpommin saavutettavissa. Me jatkossakin työstämme näitä asioita, jotta unioni on rauhan ja vaurauden lähde. Herra Barnier, minulla on suuri ilo ja kunnia antaa teille nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Mesdames et messieurs. Hyvät naiset, hyvät herrat, puheenjohtaja, arvoisat ministerit, arvoisat kaupunginjohtajat, kaikille tämän alueiden komitean jäsenille haluan sanoa terveisiä. että Minä tunnen teidät kaikki hyvin puheenjohtaja Karl Heinz. Minä olen erittäin iloinen ja minulla on monia syitä olla täällä, täällä teidän kanssanne ja käydä vuoropuhelu, jonka olen käynnistänyt teidän alueiden komiteanne kanssa. Monet teistä Minulla on ollut mahdollisuus tavata niillä vierailuilla, joita olen tehnyt paikan päälle kaikissa eri viroissani EUn julkisissa toiminnassa. Tämä kuuluu osa, se on olenien osa minua yli 20 vuoden ajan. Minulla on ollut kunnia Ranskassa olla elään alueellisen yhteisön johtajana Ranskan Alppien alueella Savojissa. Ja haluan sanoa teille, että tänä päivänä tässä tehtävässä, kun olen päävastuuneuvottelija Brexitistä, mutta jo ennen sitä, kun olin Euroopan union komission jäsen, mitä minä opin itse aina paikan päällä maaperällä, kun tapasin paikallisvaltuutettuja, maanviljöitä, e, e, yritysmaailman edustajia, yhdistysten edustajia. Se on ollut aina minulle hyödyllistä ja se on vieläkin yhä hyödyllistä minulle tässä tehtävässä. Niin olen iloinen, kun tätä vuoropuhelua käydään. En myöskään unohda, hyvä puheenjohtaja, sitä edellistä kertaa, kun olin täällä. Se oli 22. päivä maaliskuuta vuonna 2017, seitsemän päivää ennen kuin Teresa May puhuu, lähetti EUlle virallisen ilmoituskirjeen äh, Brexit-kansanäänestyksen jälkeen ja tuolloin käynnistyivät neuvottelut maaliskuussa 2017, maaliskuu 2019 brittihallitus it, lähetti meille tämän kirjeen, jossa he olivat päättäneet itse vetäytymispäivämäärästä yhdistyneille kuningaskunnilla Euroopan unionista. Minä löysin puheen, jonka olin laatinut, luin sen uudestaan ennen kuin tulin tänne teidän eteenne tänä päivänä, koska on aina hyvä tarkistaa, mitä on sanonut jonakin ajankohtana, jos jollakin hetkellä, ja onko se ihan osuvaa. Ja minä sanoin ihan osuvasti, että Brexitillä oli ja on ja tulee olemaan paljon seurausvaikutuksia. Usein aliarvioituja, joskus huonosti selitettyjä, inhimillisellä, sosiaalisella, teknisellä, juridisella, rahoituksellisella ja taloudellisella alalla. Nämä seuraamukset tulevat tuntumaan. Minä myös sanoin, kuinka määrätietoinen olen, tulen olemaan. Minä aloitin tässä tehtävässäni tiimin kanssa, jonka itse pystyin rakentamaan, koska minulla on hyvät henkilökohtaiset luottamukselliset suhteet äh, Jean-Claude Junckeriin, Euroopan unionin komission puheenjohtajan ja koko komission yksiköihin. Minulla on hyvät suhteet. Myös hyvää asiantuntemusta löytyy neuvostosta ja jäsenvaltioista. Meidän määrätietoisuuden tuomme ansiosta pääsimme sopuun siitä, että vetäytyminen järjestäytyneesti toteutuisi hyvin, joka minun mielestäni on paljon enemmän kuin että Yhdistynyt kuningaskunta jättäytyisi EUn ulkopuolelle vähän sekasortoisessa tilanteessa olosuhteissa. Me olemme pystyneet järjestämään hyvät neuvotteluolosuhteet. Emme me, ole va- emme me vastusta brittejä, me olemme heidän kanssaan neuvottelemassa. Näissä olosuhteissa lähdettiin rakentamaan 27 yhtenäisyyttä avoimuuden ja vuoropuhelun turvin. Ja me olemme, halusimme vastata mahdollisimman nopeasti epävarmuustekijöihin, joita Brexit on synnyttänyt brittien päätöksen myötä lähteä EU-sta. Se synnyttää paljon, paljon epävarmuustekijöitä monessa paikassa. Me haluamme saada vähän järjestystä ensinnäkin vetäytymisen suhteen, eron suhteen, se pitää organisoida ja sen jälkeen tulevat suhteet ja tulevat kumppanuussuhteet yhdistyneen kuningaskunnan kanssa? Me, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, me olemme pitäneet kiinni tästä menetelmästä, menettelytavasta ja olen äh, aika rehellinen voidessani sanoa teille. Minä olen ihan rehellisesti puhunut teille tässä. Minä olen pari-kolme kertaa käynyt äh, kussakin 27 jäsenvaltiossa tavatakseni siellä pääministerin, hallituksen jäseniä, kansallisia parlamentteja, niiden edustajia, yritysmaailman edustajia, ammattiyhdistysliiton, ammattiyhdistysliikkeen edustajia. Minulla on ollut myös onni tavata ja vierailla eri alueiden ja edustajia Tanskassa, Irlannissa, Flanderissa, Alasaksissa ja muissa jäsenvaltioiden eri alueissa. Me olemme rakentaneet yhtenäisyyttä täällä Brysselissä komissiokollegiossa jäsenvaltioiden myötävaikutuksella – noin satojen kokousten myötä jo kaikilla eri tasoilla. Työ on ollut erittäin tiivistä, pysyvää, jatkuvaa myös täällä. Täällä on Euroopan parlamentin jäsenien kanssa ja muiden toimielinten kanssa. Näin me olemme itse asiassa todellisuudessa ehkä ihan ihka ensimmäistä kertaa tämän näinkin vakavissa monimutkaisissa neuvotteluissa me olemme pystyneet rakentamaan tiettyä teambuildingia. Olemme yhdessä rakentaneet tätä tulevaa sopimusta, joka minulle synnyt, ja minulle synnyt, se on synnyttänyt suurta luottamusta jäsenvaltioiden ja parlament, Euroopan parlamentin välillä. Hyvä puheenjohtaja, minä tiedän hyvin, että alueiden komitea on aina ollut tietoinen yhtenäisyyden tarpeesta ja mitkä olosuhteet ne vaativat. Avoimuutta, julkista keskustelua, jonka myötä jokainen voi ilmaista mielipiteensä ja tiedostaa ja tajuta – jokaisen alueen erityispiirteet ja erilaiset huolenaiheet. Me olemme myös voineet tavata kaikkia niitä, jotka ovat halunneet tavata meitä, monien alueiden edustajia, puheenjohtajat, myös ääri- ja reuna-alueiden edustajia. En unohda niitä, me olemme kuunnelleet heitä, olemme yrittäneet ymmärtää heidän huolen, huolenaiheensa. Näin ollen me olemme voineet me olemme pitäneet kiinni tästä yhteisestä linjauksestamme, linjastamme, miten me määrittelemme yhteiset prioriteetit, painopistoalueet, joita olemme tuoneet esille jo neuvottelupöydässä. Brexit-sopimuksessa, joka tässä on teidän edissänne 600 sivua. Lukekaa se huolella. Vaikka se on ehkä vähän monimutkaista, ehkä joululoman aikana voitte paneutua siihen. Me olemme halunneet vastata nimenomaan kaikkiin niihin epävarmuustekijöihin, joita Brexit toi mukanaan. Sopimus, sen takia tämä on monimutkainen ja tiivis teksti. Ei tässä ole kyse mistään puheesta tai julkilausumasta, vaan juridisesta tekstistä, jonka pitää luoda juridista varmuutta, oikeusvarmuutta siellä, missä Brexit synnytti epävarmuutta ensinnäkin kansalaisille. Neljä ja puoli miljoonaa, kolme ja puoli miljoonaa 27 ja EU-jäsenmaasta, jotka asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa ja toiselta puolelta päinvastoin noin puolitoista miljoonaa Britannian kansalaista, jotka asuvat, työskentelevät joissakin, joillakin teidän alueillanne. Te varmasti tunnette heistä monia. Me olemme pyrkineet antamaan varmuutta ja vastauksia siellä ja sinne, missä Brexit on synnyttänyt epävarmuutta. Se on ihan totta myös varanhoitoasetuksen kannalta. Palaan siihen piakkoin. Kaik- neuvottelujen aikana me olemme pyrkineet vain uudest- vakuuttamaan ja vakuuttamaan, että ei koskaan, koskaan aggressiivisesti eikä koskaan minkälaisessa revanssi- tai tuomitsemishengessä. Se on täysin vastoin minun ajattelutapaani. Me haluamme kunnioittaa periaatteitamme. Britit tuntevat ne hyvin, koska me olemme laatineet nämä eu perustukset jo 40 vuoden ajan yhdessä heidän kanssaan. Nimenomaan kun on kyse sisämarkkinoiden integriteetistä, eh, neljän vapauden jakamattomuudesta ja, ja päätöksenteon autonomiasta 27 unionissa. Me olemme myös löytäneet eh, tämän sopimuksen, joka viime sunnuntaina hyväksyttiin 27 valtion päämiehen toimesta. Se on nyt parlamentin hyväksyttävissä ja, ja, ja yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen hyväksyttävänä. Tämä sopimus tasapainottaa hyvin sen, mitä jo sanon uudemman kerran tänään. Sanon sen rauhallisesti, mutta vakavin mielin. Tämä on ainut ja mahdollinen paras sopimus. Se avaa väylän sopimukselle tuleville kunnianhimoisille suhteille – jos kaikki sujuu hyvin, ovat aivan uudet, ennennäkemättömät, kun puhutaan yhteistyöstä meidän kahden mm, tahon keskellä. Puheenjohtaja muistutti, niin kuin Jean-Claude Junckerkin sanoi, että tämä on vakava hetki koko Euroopalle, mutta ei tässä ole kyse nimen mistään juhlallisuudesta, juhlimisesta – koska minä nyt haluan sanoa sen EU-neuvottelijana, pääneuvottelijana, tämä neuvottelu on itse asiassa kielteinen. Se on kielteinen neuvottelu itsellään, itsessään sinällään. Ei Brexit pidä mitään lisäarvoa, siinä on vain häviäjiä ja häviäjiä. Ei win-win, vaan lose-lose. Tässä on kyse neuvotteluista, että pyrimme rajaamaan nämä seurausvaikutukset. Ja näinhän me olemme pyrkineet tekemään tämän sopimuksen tiimoilta. Palaan nyt hetkeksi, hyvä puheenjohtaja, vetäytymissopimukseen. Et qui, euh, nos... missä puhutaan Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden prioriteeteista ja kansalaisista. Minä sanoin teille, että citizens first, kansalaiset ensin. Eli me olemme löytäneet ratkaisun brittien kanssa, jotta voimme taata turv- oikeudellis- oikeusturvan näille neljälle ja puolelle miljoonalle britille, jotka itse elinaikanaan heidän elinaikanaan, heidän perheilleen voitaisiin taata ne oikeudet, jotka saadaan, jotka saadaan taattua tähän siirtymäkauden loppuun asti. Sitten alkaa ihan toisenlainen tarina brittien lähdön jälkeen ja kun siirtymäkausi on päättynyt, Silloin pitää löytää sopu brittien kanssa liikkuvuudesta, mutta se ei ole enää, se ei ole enää vapaa liikkuvuus niin kuin me sen tänä päivänä elämme ja koemme. Nämä nykyiset oikeudet tullaan kuitenkin takaamaan. Brexit, niin kuin te sanoitte puheenjohtaja, luo myös vakavan ongelmin, ongelman Irlannin ja Pohjois-Irlannin suhteen. Jos me ajattelemme rauhaa ja vakautta, joka on taattu Good Fridayn pitkän perjantain sopimuksen myötä Belfastin sopimuksena myös tunnettu. Me olemme sitoutuneet brittien kanssa tekemään parhaamme our best endeavors, jotta voimme sopia ja ratifioida ennen he, ensimmäinen heinäkuuta 2020 kumppanuussopimuksen, jossa ratkaistaisiin nämä ongelmat. Mutta kun me emme vielä ole tästä varmuutta, miten nämä neuvottelut tulevat tulevaisuudessa päättymään ja ottaen huomioon meidän yhteisen sitoumuksen brittien kanssa, me pyrimme välttämään kaikkea mahdollisuutta jostakin kovasta, jyrkästä rajasta Irlantia vastaan. Me olemme päätyneet backstop solution, eli vararatkaisuun, eli me takaamme me pyrimme aina takaamaan juridisesti olemaan operatiivisia. Sen avulla voimme välttää tämän kovan rajan syntymisen ja voimme taata etelä-pohjoisyhteistyön Irlannin saarella myös samalla suojella meidän sisämarkkinoitamme. Tämä backstop ei ole sitä varten, että sitä voitaisiin käyttää me teemme kaikkemme, jotta siihen ei pitäisi turvautua, että löytäisimme sovun brittien kanssa, joka takaisi sitä, sen, ettei tulisi olemaan rajaa ja että meillä olisi vakaat suhteet ilman, että tarvitsemme tätä backstoppia. Mutta se on olemassa takaamassa. Se voisi olla vakauttava tekijä, se on vararatkaisu ja se lukeutuu tähän rauhanprosessin jatkuvuuteen Pohjois-Irlannin etujen mukaisesti, niin kuin yritysmaailma on jo ilmoittanut, ja talouspiirit ja kansalaiset. Pohjois-Irlannissa. Kolmas kohta, joka oli hyvin tärkeä teille, budjetti. Kuten te tiedätte, me Euroopan tasolla joka seitsemän vuosi me käynnistämme politiikan, jossa puhutaan budjetista, joka tukee tätä politiikkaa. Teidän ala, tämän aamuinen työnne päätöslauselmien myötä te otitte myös kantaa tulevista rahoitusnäkemyksistä. Vuonna 2014 mehän pääsimme 28 kanssa sopuun, brittien kanssa sopuun politiikasta ja budjetista aina vuoden 2020 loppuun asti. Ja me pyysimme yksinomaan ja saimme myös sen, että se, mitä päätettiin 28 kesken, tullaan maksamaan myös 28 toimesta, eikä 27 toimesta. Näin pääsimme sopuun. Sen avulla me voimme taata sen, että voidaan vahvistaa sitoumukset, jotka on otettu kaupunkien ja alueiden suhteen, maatalouspolitiikan suhteen, yliopistoyhteistyön suhteen ja tuki yritysmaailmalle. Ja myös monissa muissa aiheissa oli taattu tämä erosopimus, vetäytymissopimus pitää sisällään vastauksia. Siellä pitää löytyä vastauksia lukuisiin ongelmiin Britit lähtiessään EU-sta jättävät mekaanisesti oikeudellisesti yli 700 kansainvälistä sopimusta, irtautuvat niistä 700 sopimusta, nimenomaan kauppasopimuksista avoin taivas, Euratom, kaikki eurooppalaiset virastot. Tämä on kokonaislaajuinen mekaniikka. Sehän liittyy, se liittyy Brexitin juridiseen puoleen. Meillä on myös muita ongelmia Brexitin myötä nimenomaan, erityisesti noin miljoonan... Ö, Alicante tavaramerkin suojelemista maailmassa. Olemme päättäneet tästä 28 kesken. Me pääsimme sopuun tästä, miten nykyvarasto, tämä miljoonan tavaramerkkiä voidaan suojella. On kyse ihan samoista järkeilystä, miten me päätymme sopi, suojelemaan kolmesta tuhannesta maantieteellisestä maatalousmerkinnästä. On kyse siis juustosta erilaista elintarvikkeista, jotka tarvitsevat maantieteellisen merkinnän. Me, tämä on erittäin tärkeää monille alueille, kun puhutaan niiden taloudellisesta turvasta ja vakaudesta. Ei parmesaani tai viisi Skotlannista, jos nyt tässä annetaan ihan konkreettisia tunnetuimpia esimerkkejä. Me pääsimme myös sopuun siirtymäkaudesta, ylimenokaudesta, jota brittihallitus pyysi, joka alkaa päivä sen jälkeen, kun ovat lähteneet ensi vuoden maaliskuussa. Ja se tulee kestämään 21 kuukautta, ehkä yksi tai kaksi vuotta enemmän, jos näin päädymme yhdessä päättämään jonka aikana yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt pois EUsta, ei enää ole parlamentissa, alueiden komiteassa, tilintarkastusvirastossa, komissiossa, tilintarkastustuomioistuimessa, neuvostossa. Se on brittien päätös. Se on heidän valinta, mutta näiden 21 kuukauden aikana ovat kuitenkin vielä sisämarkkinoilla meidän tulliliitossamme ja kaikissa niissä eurooppalaisissa politiikoissa, joihin liittyy velvoituksia ja sitoimuksia. Tässä hyvät naiset ja hyvät herrat sähkösanomanomaisesti tämän sopimuksen sisältö, joka organisoi hyvin järjestellysti. Sitä britit myös toivoivat, myös jos Euroopan parlamentti niin haluaa tämän maan eroamisen, vetäytymisen EU-sta. Minulle henkilökohtaisesti tämän niin sanotun avioeron tai eron suhteen kaikista tärkeintä on tulevaisuus ja suhteet, jotka meidän täytyy rakentaa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, maan kanssa, joka vaikka vaikka se on EUn ulkopuolella, niin kuin se itse valitsi, tämä maa tulee olemaan meidän ystävämme, meidän kumppanimme ja meidän liittolaisemme. Sen takia on kyse organisoida eri tavalla tämä taloudellinen kumppanuus, vahvistaa tätä liittoa, liittoutumaa turvallisuuden kannasta jo ylitse se, mitä me olemme yhdessä tehneet, mitä me jatkamme jo esimerkiksi Natossa. Ja pitää myös vahvistaa tätä ystävyyttä. Näin me pääsimme sopuun poliittisesta julkilausumasta. Ehkä se on helpompi lukea kuin tämä sopimus. Siinä on 26 sivua, jossa luodaan arkkitehtooniset puitteet tuleville suhteille. Minä halusin sanoa heti alussa totuuden sanoja. Brexitin jälkeen ei tule olemaan, se ei voi olla business as usual, eli tavallista työn touhua ei se voi olla niin, ei se voi olla enää näin. Brexitillä on tule, seurauksia, se muuttaa asioita, asioiden tilaa ja kuten olen usein todennut, parhaat suhteet EUlla EUhun on se, että on jää EUn jäsen. Jos ei ole EUn jäsen, jäsenvaltio, jos ei halua tai jos haluaa poistua sieltä, niin silloin tilanne on erilainen ja epäedullisempi. Mutta meidän keskinäisistä yhteisten etujemme kannalta on se, että pysymme kunnianhimoisissa kumppanuussuhteissa, ja sen me kirjasimme tähän poliittiseen julkilausumaan kumppanuus, joka perustuu tavaroisiin, hyödykkeisiin, palveluihin, digitalisoitiin, henkilöiden liikkuvuuteen, julkiseen hankintoihin, energiaan, liikenteeseen, mutta myös kun on kyse sisäisestä turvallisuudesta, oikeudesta ja poliisiyhteistyöstä – ja nimenomaan ja ennen kaikkea ulkopolitiikasta, ulkoisesta ja puolustusturvallisuudesta. Tämä kunnianhimoinen kumppanuussuhde jos me haluamme yhdessä, me olemme valmiita siihen. Tämä suhde tulee tukeutumaan siihen perustaan, joka on vapaakauppasopimusperusta ilman mitään kiintiöitä ja tariffeja hyödykkeille – Eh, ehkä tulliliitto, tariffit, jotka perustuu tulliliitto, joka se perustuu erosopimuksen mainituihin sääntöihin. Siinä on kyse yritysmaailman eduista kanaali monemmin puolin. Tässä on, ja siinä on myös mahdollisuus laatia uusi sopimus kalastuksesta, koska britit hän lähtevät samalla pois meidän yhteisestä kalastuspolitiikastamme tämän sopimuksen pitäisi nimenomaan keskittyä pääsyyn vesialueille molemminpuolisesti ja markkinoille Tästä tullaan myös neuvottelemaan meidän tulevista taloussuhteista. Me olemme sitoutuneet tähän aiheeseen, joka on tärkeä. Minä tunnen sen aika hyvin koska olin itse kalastusasioiden ministeri Ranskassa usean vuoden ajan. Me olemme sitoutuneet yhdistyneen kuningaskunnan kanssa toimimaan parhaamme mukaan, jotta voimme päättää ratifioida uuden kalastussopimuksen ennen ensimmäistä heinäkuuta 2020, eli ennen kuin tämä siirtymäkausi päättyy. Ja vielä tämä kumppanuus vastaa suuriin huolenaiheisiin joita alueet ja kaupungit ovat tuoneet esille, joita te edustatte täällä, hyvä puheenjohtaja. Meidän pitää turvata taloudellinen dynamiikka meidän alueillamme. Minä tiedän, että joillakin, jo, joissakin kohtaa ne ovat taloudellisesti erittäin kiinteästi sidottuja läheisyyden kannaltakin myös kauppasuhteissa yhdistyneisiin kuningas, yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Luonnollisesti sisämarkkinat ovat meidän keskeinen valttikorttimme. Meidän täytyy valvoa ja äh, arvioida tämän Brexitin vaikutusta, miten se tulee vaikuttamaan tulevien suhteiden luonteeseen ja nimenomaan kun on kyse eurooppalaisista alueista. Ja meidän pitää olla valmiita tukemaan näitä eri alueita. Toinen ehto, jonka me haluamme turvata teille, äh, yhdenvertainen kilpailutilanne yhdistyneen kuningaskunnan kanssa – tasaveroiset kilpailusuhteet. Me olemme sen takia laatineet täsmällisiä velvoitteita Level Field, jossa on kyse sosiaalisista ympäristökysymyksistä, verokysymyksistä tai valtion tukiaisista. Aivan erityisluonne tässä kaupallisessa sopimuksessa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa on se, että ensimmäistä kertaa kauppaneuvottelujen historiassa meidän EUn ja kol, niin sanotun kolmannen maan kanssa. Ei tässä ole kyse siitä äh, sopimuksista, jota on solmittu esimerkiksi Japanin, Korean tai Kanadan kanssa, eli kannustamme yhteneväisyyttä lähentymistä, konvergenssia lähentymistä. Tässä tapauksessa on kyse siitä, että hallitsemme eroavaisuuteen liittyvät ongelmat ja vältämme, että nämä eroavaisuudet eivät johtaisi mihinkään sosiaalisen polkumyyntiin millään alalla. Sen takia me tulemme valvomaan, että kilpailuolosuhteet ovat tasavertaiset me haluamme myös säilyttää ja turvata yhteistyömahdollisuudet, joista te pidätte kiinni, jotka ovat teille tärkeitä kaupunkien ja alueiden kanssa, yliopistojen kanssa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tästä viimeisestä kohdasta minä ajattelen aivan erityisesti Irlantia, Pohjois-Irlantia. Me pääsimme sopuun brittien kanssa siitä, että vahvistamme Peace-ohjelmaa, minä itse olin vastuussa tästä, kun olin vastuussa aluepolitiikasta komissaarina muutama vuosi sitten. Ja tämän Peace-ohjelman äh, lisäksi me haluamme välttää joutumasta siihen tilanteeseen, että jotkut ohjelmat keskeytettäisiin. Me haluamme jatkaa brittien kanssa mahdollisuutta heille osallistua eurooppalaisiin ohjelmiin, jotka ovat avoimia yleensä kolmansille maille. Tässä esimerkiksi tie, tiede ja innovaatio tulevat kysymykseen, nuorisopolitiikka, kulttuuri, koulutus, Erasmus tai myös äh, évidemment les régions. Ce sera aussi siviilipuolustus, siviilisuojelu. Tämä on kyse myös alueiden välisestä yhteistyöstä, kun on kyse Interreg-ohjelmasta. Komissio on ehdottanut, että avataan tämä myös kolmansille maille seuraavassa ohjelma, seuraavalla ohjelmointikaudella. Nämä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa on myös mahdollisuus, on myös tarkoitus tarjota heille mahdollisuus osallistua muihin ohjelmiin, mutta e, juridiset ja rahoitukselliset olosuhteet ovat erilaisia verrattuna tähän päivään. Me olemme suunnitelleet vuoropuhelua, vaihtoa e, eri alueille, joilla meillä on yhteisiä innovaatiotiede, teidän alueen hyvät naiset ja herrat, tulee, teidän alueella tulee olemaan tärkeä asia tässä vuoropuhelussa. Teillä on mahdollisuus käydä yhteispuhelua, yhteis, yhteis, yhteistyötä vuoropuhelua vastaavien brittialueiden kanssa. Tähän minä lopetan tämän puheenvuoron. Kiitän teitä tarkkavaisuudesta. Ihan vain muutama sana muistuttaakseni teitä siitä, että jos me onnistumme, jos meillä löytyy riittävästi yhteistä tahtoa, tästä kumppanuudesta tulee aivan uusi historiassa, ennen näkemätön ja ennen kokematon, kun me ajattelemme äh, yhteistyöaiheiden laajuutta ja monilukuisuutta. Tällä kumppanuudella tulee olemaan sijaan myös alueilla, kaupungissa, teidän työsarallanne hyvä puheenjohtaja. Joissakin maissa tämä tulee olemaan perustuslaillinen kannalta. Kansallisia parlamentteja pitää kuulla tässä asiassa. Poliittisesti tärkeä asia huomattavaksi tulevissa suhteissa. Päinvastoin kuin Brexit-sopimus sanoi, jota Euroopan parlamentin pitää hyväksyä ja myös brittiparlamentin pitää hyväksyä, kun puhutaan kaik- tulevista suhteista, kaikki siihen liittyvät kysymykset ovat erityissopimuksia erilaisilla juridisilla perusteilla. Ne ovat niin sanottuja sekasopimuksia, jotka vaativat yksimielisen ratifioinnin 27 kansallisen parlamentin toimesta ja ehkä epäilemättäkin, niin kuin sanoin, myös jo alueellisten parlamenttien hyväksynnän ne tulevat vaatimaan. Eli emme ole ollenkaan vielä tien päässä. Tie on vielä pitkä ja vaikea, kivikkoinen, mutta me valmistaudumme siihen erittäin huolellisesti, koska haluamme onnistua rakentaessamme tätä kumppanuutta. Mitä minä olen puhunut tässä paljosta. Tämä sopimus pitää ratifioida, se ehdollistaa kaiken. Se on kaiken perusta. Jos ei ole erosopimusta, ei ole siirtymäkautta, eikä ole myöskään mitään luottamusperustaa, jota me tarvitsemme brittien kanssa, jotta voimme rakentaa hyvät tulevaisuuden suhteet. Eli avaisuus on, avainkysymys on nyt ratifiointi Euroopan parlamentissa ja äh, brittiparlamentissa tämä erosopimus, joka puhuu siirtymä, ero, erosopimuksesta ja siirtymävaiheesta. Nyt jokainen kantakoon oman vastuunsa. Te tiedätte, että brittiparlamentaarikot ottavat kantaa tähän tekstiin ja tuleviin suhteisiin lähipäivinä. Se on erittäin tärkeä äänestys, joka on tärkeää heidän maan tulevaisuuden kannalta. Minä en sano tässä sen enempää. Me nyt kunnioitamme tätä keskusteluaikaa, demokraattista keskusteluaikaa yhdistyvässä kuningaskunnassa. Sille pitää antaa aikaa, kuin myös täällä Euroopan parlamentissa pitää sille aikaa. aikaa. 22. maaliskuuta minä haluan puhua vielä lopuksi haasteista ja uudesta eurooppalaisesta agendasta, joka ei rajoitu vain Brexitiin. Ja tässä kirjeessä on kuningaskunnalle tästä kirjeestä, jota, jonka Juncker lähetti. Hän osoitti sit uudemman kerran. Hän puhui monista lukuisista ehdotuksista monilla alueilla. Puhutaan paljon yhtenäisyydestä eurooppalaisten kesken näissä neuvotteluissa. Sitä haluttiin hallitusten päämiesten toimesta. Tilanne on vakava ettei olisi mikään yleinen tunnelma, koska kaikki pä- valtion päämiehet kokivat tämän tunnelman hyvin vakavana. Me ajattelemme rikkalaista hallintoa, mitä tapahtuu idässä, mitä tapahtuu etelässä maailmankolkassa mikä on välimeren vakavuus tai epävakaustilanne, terrorismi, on paljon syitä, jotka selittävät sen ja oikeuttavat tämän vakavan hengen, eh, jonka vaistosin eurooppalaisten johtajien puheista ja myös täällä parlamentissa. Että myös itsekin varmasti koette ja tunnette sen. Minä ihan vaatimattomasti oman tiimini kanssa me olemme lähteneet viljelemään yhtenäisyyttä vuoropuhelun avulla ja avoimuuden avulla. Minä toivon vain, Sanon sen nöyrästi, nöyrin mielin, että tämä ynite, yhteys, josta, jota me olemme osoittaneet näissä äärimmäisen kielteisissä vaikeissa neuvotteluissa, eurooppalaiset johtajat ja jokainen teistä on voinut käyttää tätä myönteisessä hengessä agendassa, kun lähdemme sovittamaan kansalaisia yhteen Euroopassa. Me haluamme vastata kaikkiin suvereenisiin läheisyyskysymyksiin, jotka ovat tulleet esille eurooppalaisessa keskustelussa myös taloudessa, turvallisuudessa, puolustuksessa – maahanmuuttokysymyksissä, Afrikka-kumppanuuskysymyksissä ja vihreä, vihreä Eurooppa-kysymyksessä niin lukuisa määrä aiheita, jotka voisivat antaa aihetta positiiviselle agendalle. Minä voin sanoa, että minä haluaisin sanoa, että me tässä neuvottelussa me olemme voineet osoittaa ja tulemme jatkossakin osoittamaan, että me olemme positiivisia. En puhumme vain tästä negatiivista hengestä, mutta meillä on myös hyvin myönteinen agenda, joka tulee hyödyttämään teidän kaikkia alueitanne ja teidän kaikkia maitanne. Kiitos. Kiitos herra Barnier tästä puheenvuorosta, joka oli hyvin kattava, toisaalta tiivis asiakirja varmasti jää unionin historiaan. Tietenkään emme vielä tiedä historian missä mielessä, millaisella sävyllä. Teidän viestinne oli kuitenkin tulevaisuuteen suuntautuva viesti. Jo nyt kiinnostusta salissa on herännyt paljon tämän puheenvuoron ansiosta. Kymmenesosa jäsenistä on nyt halunnut käyttää puheenvuoron ja tämä on osoitus siitä, että mielenkiintoa todella on paljon. Nyt pyydän kaikkia jäseniä puhumaan todella tiiviisti. Te tiedätte, mitkä ovat puheaikasäännöt. Te olette äh, valinneet minut tänne äh, kunnioittamaan puheaikoja. Toimin tehtäväni mukaisesti. Kenties pieni ehdotus. Menkää heti itse asian ytimeen. Kiitin jo herra Barniertä hänen tekemästään työstä. Tämä työ kyllä ansaitsee ihailua osakseen, mutta jos nyt jokainen sitten käyttää paljon puheaikaa, niin enpä usko, että siinä on kovinkaan paljon lisäarvoa Barnien näkökulmasta. Ennen kaikkea, kun haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden tuoda näkemyksiänsä esille. Tätä keskustelua haluamme, haluamme käydä myös ajankohtaiskeskusteluna. Tämäkin aspekti tässä yhdistyy, eli sen takia kollegat, jotka aihetta ehdottivat, äh, saavat puheenvuoron. Birgit Kone, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen Barnier, kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Kiitos myös siitä, että neuvottelutiiminne – on aina raportoinut talouden komitean jäsenille hyvin näistä neuvotteluista. Haluaisin myöskin kiittää siitä, että teitte tämän valtavan työn, joka on takana. Vaikka tulos olisi se, että Brexit toteutuu ja se on ikävä asia, niin teidän neuvottelustrategianne on osoittautunut oikeaksi. Muita vaihtoehtoja ei ollut. En usko enää, että Brexit jää toteutumatta. Kyllä se toteutuu, halusimme tai emme erosopimus, jonka valtionjohtajat hyväksyivät, on saatava aikaan, jotta kaaosta ei synny ensi vuoden maaliskuussa. Me kaikki tarvitsemme siirtymäkautta, jotta voidaan muotoilla EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan tulevia suhteita. Alasaksi oma vasio, osavaltioni niin oma erityissuhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Monet britit elävät meillä, tekevät meillä työtä. He yhdistynyt kuningaskunta on tärkeä kamppakumppani meille. Erityisesti ajattelen autoteollisuutta ja maataloutta. Brexit on siksi meille erityisen hankara asia. Olemme kuitenkin valmistautuneet. Meillä yrittäjät esimerkiksi ovat pyrkineet järjestämään tavaraa mm, liikkumisen eri tavoin. 2016 yhdistynyt kuningaskunta oli toiseksi tärkein kauppakumppani, nyt vasta kolmanneksi. Me olemme jo pitkään neuvoneet ihmisiä tässä prosessissa. Pöydänpöydän keskusteluissa ministeriöissämme käytiin keskustelua tästä aiheesta. Netin kautta päivitämme Brexit-tapahtumia jatkuvasti. Lainsäätäjillä on osavaltion parlamentissa Brexit-keskustelu ensi viikolla. Meidän on huolehdittava siitä, että meillä on säännöt erotapa, eron tapahtuessa. Meillä on myös no deal-versiota varten omat suunnitelmamme, jos sopimusta ei saada aikaan. Toivomme, ettei synny kielteisiä vaikutuksia yrityksimme ja kansalaisimme. Kiittäisin siitä, mitä sanoitte kalastuksesta – Kalastajat kärsivät erityisesti tästä, kun ajatellaan, että menetetään kalastusmahdollisuuksia. Sen takia ensimmäinen heinäkuuta 2020 on luotava niin, että kalastusoikeuskysymyksetkin hoidetaan. Erityisesti tämä on tärkeää niille maille, joilla on rannikkoa. Tiedän, että te komission jäsen Barnier olette meidän kanssamme samalla linjalla. Hyvät kollegat, Brexit muuttaa asioita koko Euroopassa. Siksi on hyvin tärkeää, että huolehdimme kansalaisten luottamuksesta Euroopan unioniin. Siihen, että Euroopan unionissa vahvistetaan arvoja. Kiitos paljon. La parole maintenant notre collègue Michael Murphy. Kiitos. Edustaja Murphy, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meillä tietenkin on huomattavia haasteita edessämme, mutta siitä huolimatta – totean, että äh, erosopimuksessa on kompromisseja kaikkien kannalta, ennen kaikkea Irlannin kannalta. Halutaan säilyttää pitkän perjantain sopimus ja sen kaikki osat niin, että taataan, että Irlannin saarelle ei synny kovaa rajaa missään olosuhteissa. On tärkeää korostaa, että pöytäkirjaluonnos tekee aivan selväksi sen, että sopimusluonnoksessa ei ole mitään sellaista, joka vaarantaisi Pohjois-Irlannin perustuslaillisen aseman ja äh, pitkän perjantain sopimuksen sisällön. Sopimusluonnoksen ratifiointi on paras ja realistisesti ainoa vaihtoehto, jolla voidaan varmistaa äh, järjestäytynyt Britannian ero. Tämä on paras tae alueille ja kaupungeille. Alueet ja kaupungit tarvitsevat valmistelumahdollisuutta. Yhdistynyt kuningaskunta jättää jäsenyyden. Me emme tiedä, kuinka suuria muutokset ovat. Alueille ja kaupungeille on tärkeää, että ne voivat jo valmistautua tähän muutokseen. Kansalaisille ja yrityksille tämä on tärkeää. Kaupunkien täytyy olla äh, siinä tilanteessa, että ne voivat valmistautua muutokseen. Alueiden komitean täytyy olla keskeisessä roolissa tässä vuoropuhelussa, jota jatkossakin käymme Brexitistä. Ja lopuksi haluan tukea brittikollegoita, jotka vaativat tiivistä yhteistyötä Brexitin jälkeenkin meidän ja Yhdistyneen kuningaskunnan paikallisen alueviranomaisten kesken. Merci beaucoup. Kiitos. Kollega Albert Bohr. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kun yhdistynyt kuningaskunta on lähellä perustuslaillista kaaosta ensi viikolla ehkä hylätään Brexit-sopimus. Ehkä toiset vaali, uudet vaalit on luvassa tai toinen kansanäänestys. Ainoa tärkeä asia on se, että ei saisi olla Brexitia ilman sopimuksia. Yhdistyneen kuningaskunnan pitää ratkaista nämä asiat. Pohtisivatkohan EU 27 50 artiklan jatkamista 29. maaliskuuta jälkeen vai kehotettaisiinko yhdistynyttä kuningaskuntaa vetämään pois artiklan 50. Yhteisön tuomioistuin on pitänyt tätä mahdollisena. Olen Birminghamin kansalainen. Kaupunkimme on hyötynyt valtavasti Euroopan unionin jäsenyydestä. Olen varma, että kansalaiset haluavat osallistua Euroopan rakentamiseen – kaupungin valtuustoni haluaa ainakin olla yhteistyössä kumppaneiden kanssa kautta EUn. Kiitos. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à notre... Kiitos. Nyt kollega Langefen. Tack. Ja, vi beklagar alla. Kiitos. Pidämme kaikki Brexittiä ikävänä. Sanoitte itsekin, että tässä on vain häviäjiä. Nyt toivomme, että sopimus hyväksytään, mutta sekin on hyvin epävarmaa, käykö näin todella. Vai saammeko suhteen, jossa ei ole sopimusta? Länsirannikolla me valmistaudumme Brexitiin. Handelsbanken, joka on suuri pankki, sillä on paljon suhteita, ja se valmistautuu nyt Brexitiin ilman sopimusta. Göteborgin satama on Pohjoismaiden suurin. Sieltä on paljon yhteistyötä yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Roroaluksia on paljon ja siellä pohditaan nyt uusia mahdollisuuksia sille, miten tulliasiat hoidetaan, miten fyysisesti tämä hoidetaan. Kalastuskin on erittäin tärkeä aihe meille, kuten aikaisempikin puhuja täällä sanoi. Meidän yliopistoillamme on läheistä yhteistyötä Edinburghin ja Lontoon yliopistoihin. Mitenköhän käy opiskelijoiden ja kaikkien niiden, jotka ovat harjoittelussa yhdistyneessä kuningaskunnassa? Kolmansien maiden asema. Tämä on tärkeää yhdistyneelle kuningaskunnalle, mutta myös meille on hyvin tärkeää, että opiskelijamme voivat edelleen opiskella yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Nyt annan puhe, puheenvuoron kollega Jonkmanille. Dank u wel, eh, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ESR-ryhmän nimissä todella kunnioittaa komission sen välineitä, joka on tiimisen kanssa tehnyt valtavasti töitä. Nämä kiitokset on todettava. Mutta lyhyesti haluaisin viitata meille tärkeään kysymykseen, joka liittyy kunnianhimoiseen yhteistyöhön, josta hän puhui, kun puhutaan alueista, yliopistoista ja niin edelleen. Meitä kiinnostaa kovasti. Voisitteko kertoa vähän lisää siitä, miltä tämä yhteistyö voisi tulevaisuudessa näyttää? Ja kysyisin myöskin, jatkattekohan te työtänne vielä Brexitin jälkeen? Se meitä kiinnostaisi myös puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos kollega Carl van Loo. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät sopimukset johtavat hyviin ystäviin, kuten kaikki tietävät. Nyt kuitenkin tiukka Brexit, kova Brexit vaikuttaisi kovasti viejiin ja tuojiin. Flanderille omalle alueelleni 2,6 prosenttia voitaisiin menettää BKTstä ja 42 000 työpaikkaa on uhattuna – käytännön vaikutukset 30 000 britille, jotka asuvat Flanderissa, Brysselissä, mutta myöskin niille Belgian kansalaisille, jotka asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaikutukset ovat hyvin suuret. Minulla olisi konkreettisia suosituksia muutama. Jäsenvaltioiden on autettava, jotta voidaan edetä hyvin näissä neuvotteluissa ja saada enemmän joustavuutta sääntöihin – jotka liittyvät alueiden mahdollisuuksiin myös ajaa omia etujaan. On ajateltava myös makroalueellista strategiaa näiden alueiden kesken. Tällä viitattiin jo kalastukseen ja lisäksi pitäisi keskittyä riittävästi myös äh, satamiin. Omalla pienellä Fanderin alueella niin on myös tärkeitä satamia – ja on otettava huomioon ne erityispiirteet, jotka ovat osa jäsenvaltioissa ja alueilla. Kiitos. Barbara. Kiitos Barbara Aibinger-Niiler. Olkaa hyvä. Herr Barnier, ich spreche als Vorsitzender. Komission jäsen Barnier Automotive Indegruppin jäsenenä puhun. 13 miljoonaa tekee työtä autoteollisuudessa Euroopassa ja autoala – kokee erityisesti Brexitin. Haluaisin Steiermarkin esimerkin kautta tämän tuoda esiin. Yhdistynyt kuningaskunta on neljänneksi tärkein kauppakumppani. Koko Itävallalle kuitenkin yhdistynyt kuningaskunta on yhdeksänneksi suurin. Autoteollisuuden alihankintaketjut ovat läheisiä yhdistyneen kuningaskunnan suuntaan. Jos ajatellaan miniä esimerkiksi, sitä tuotetaan Oxfordissa, mutta 70 prosenttia kaikista osista tulee Manner-Euroopasta. Kaiken kaikkiaan 1100 rekkaa kulkee kanaalin yli autoalalla. 2017 2,3 miljoonaa ajoneuvoa vietiin EU-sta yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Nähdään siis, että autoteollisuuden alueet kärsivät erityisesti Brexitistä ja toivon, että nämä pidetään mielessä, edustaja Barnier. Uh, Peter Kiitos, kollega Kaiser. Arvoisa puheenjohtaja, Brexit, kuten aikaisemmin on täällä sanottu, on suuri haaste, joka kohtaa alueet ja kunnat eri tavoin. Siksi olisi tärkeää nyt jo Euroopan komission puolelta pohtia sitä, miten monivuotiset rahoituskehykset toteutuvat, kun ajatellaan aluepoliittisia painotuksia. Näin voitaisiin antaa vastapainoa tälle kehitykselle. Ero sopimuksesta on neuvoteltu, hyvä niin, mutta ennen kuin sitä ei ole ratifioitu, niin ei myöskään tiedetä, mitä tehdään sen jälkeen. Minkälainen strategia teillä on, jos tämä kaatuu, tämä sopimus? Tämä on tärkeää. Meidän pitää huolehtia siitä, että jäsenvaltiot toimivat yhtenäisenä. Ja tässä kysyisinkin, mitä tapahtuu kunnianhimoiselle kumppanuudelle tällaisessa tapauksessa. Ja viimeinen kohta, joka on myös tärkeä. Meidän pitäisi Eurooppana oppia jotain tässä kaiken kaikkiaan. Kansalliset kysymykset ja taktiikka johtivat siihen, että oikeastaan koko Eurooppa kärsii kielteisistä vaikutuksista. Kiitos kollega François de Costa. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on tässä viesti tulevaisuudelle, mutta myös toivoa. Tässä on kyse siitä eurooppalaisen kalastusyhdistysten organisaation puheenjohtaja. Hän haluaa kiittää teitä herra Barnier, kuinka paljon te olette pitäneet kiinni kalastuksen edustanaisissa neuvotteluissa. Nyt on kyse EUn historian äh, kohtalon hetkistä koko näiden neuvottelun aikana. Te olette määritelleet metodin, jonka avulla voidaan pitää kiinni EUn yhtenäisyydestä. Pitää jatkaa tätä menetelmää vuoropuhelua, nimenomaan avoimuus 27 kesken ja toimielinten suhteen. Tänä päivänä me olemme voineet osoittaa, että jos on EUn jäsen, se ei tarkoita sitä, että ei ole EUn jäsen. Ei ole kyse samasta asiasta. Meidän pitää selittää teemakohtaisesti, poli- politiikkakohtaisesti se, mitä Brexit todella tarkoittaa, jotta ne, jotka haluavat jäädä EUn, ymmärtävät todella, mitä tämä heille tuo tullessaan. Toivoa, puhuin äsken siitä, tulevaisuuden suhteet olisivat hyvät. Me tarvitsemme niitä. Eurooppalaiset tarvitsevat niitä. Me tarvitsemme niitä alueillamme, jotka ovat rajanaapureita Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Me tarvitsemme myös sitä Briteille, koska minä en en viha, tai olen vihainen brittiläisille, jotka äänestivät Brexitistä. Minä olen vihainen siitä vastuuttomuudesta poliitikkojen suhteen Iso-Britanniassa, jotka johtivat tähän tulokseen. Nyt kollega Druba. Dear Mr. Barnier, uh... Herra Barnier, haluaisin puhua oman kotimaani Slovakian puolesta. Ensin olen hyvin huolissani oman maani tapahtumista. Tämän päivän keskustelu on kuitenkin hyvinkin relevantti. Osa niistä voimista, jotka aiheuttivat sen, mistä nyt keskustelemme, ikään kuin nämä keskipakoisvoimat vahvistuvat myös minun omassa kotimaassani. Ääriliikkeitä, ääriajattelua on entistä enemmän. Slovakian parlamentissakin on natsipuolue edustettuna ja johtava, johtava koalitio puhuu Venäjä myönteisesti aika ajoin. Venäjä on myös hyökännyt naapuriamme Ukrainaa vastaan. Miten tämä sitten vaikuttaakin minun kotimaahani ja muihin EU-maihin, sitä vain pohdin. Olen huolissani ja haluaisin, että löytäisimme ratkaisuja. Nyt päättämme Slovakian tulevaisuudesta EUn sisällä. Kysynkin teiltä oman aloni kuvernöörinä, mitä katsotte, että me voisimme paikallispoliitikkoina tehdä, jotta tämä suuntaus saadaan äh, käännetyksi oikeaan suuntaan? Voilà, notre collègue Kollega Antoni Buhanan, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja herra Barnier. Kosla-järjestö pyrkii varmistamaan, että yhdistynyt kuningaskunta ja EU ovat tietoisia Skotlannin paikallista näkymistä. Olemme puolustaneet EU-jäsenyyttä ja katsomme, että se olisi sosiaaliselle ja taloudelliselle hyvinvoinnille sekä Skotlannissa, Britanniassa että EU:ssa paras vaihtoehto. Viime viikolla päätimme tukea niin sanottua kansan äänen kuulumista, äänestystä me hyväksymme artikla 50 keskeyttämisvetomuksen. Tarvitsemme teidän apuanne eh, täällä Brysselissä tämän vaihtoehdon tueksi. Meillä on myös yhteinen elin eh, maaliskuun jälkeiselle ajalle skotlantilaiset ja skottiparlamentti, kaikki kunnat ja järjestöt ovat tukeneet jäsenyyden säilyttämistä vuoropuhelussa ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn kanssa. Tämä on oleellista. Haluan sanoa Akon jäsenille sen, että jos emme perusta yhteistä sekavaliokuntaa niin, että käsittelemme näitä Brexit-muutoksia, niin sitten skotlantilaiset, jotka eivät puolustaneet Brexitia, joutuvat kärsimään ja suuri enemmistö, joka haluaisi pysyä EU-ssa, joutuu kärsimään. Kiitos. Täsmän ensimmäisen puheenvuorokierroksen jälleen, jälkeen annan puheenvuoron herra Barnierille reagoida kuulemaansa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kullekin teistä luottamuksesta näissä puheenvuoroissa nyt taas sähkösanomanomaisesti. Rova Birgit Onni otti esille valmistelut, niin kuin autoteollisuudessa. Rova Enviger Nimmille, jota kiitän myös. Kiitän teitä molempia. Komissio on julkaissut komission pääsihteeristön toimesta 70 ilmoitusta sektorikohtaisusta, jotka sektorikohtaisesti ne ovat julkisia, niitä tulee käyttää yrityksissä alueilla, jotta voidaan ymmärtää, mitkä panokset ovat kyseessä tässä valmistelussa. Siihen sisällytetään myös optio, jota me emme halunneet. Se on aina olemassa ei sopimusta, no deal, eli kaupungit, alueet, yritykset yhteistyössä hallitustenne kanssa, että te ottaisitte aikaa todella. Se on tärkeää, jos ajattelemme että lähestyvää maaliskuuta, jotta voitaisiin painottaa, kiihdyttää tätä valmistelua se olisi aina parempi jälkikäteen ajateltuna, jos hyödynnätte nykyajan tähän valmisteluun täysimittaisesti. Äh, kollega Kanvan Loon ja herra Kaiser ottivat esille täydentävät toimenpiteet alueita ajatellen Michael Murphy myös. Minä olen käynyt, niin kuin sanoin, kollega Van Loville, olen käynyt Bryggessä itse ensimmäisiä vierailuja Flanderin alueella. Minä näin potentiaaliset Brexitin vaikutukset, kuinka tärkeä kyse on jatkuvuudessa vientituontitoiminnassa, koska on kyse suuresta satamasta. Jotta voimme tarkistaa vaikutuksen eri alueilla, Irlanti, Belgia, Alankomaa tai Tanska tai mikä muu maa tahansa tai alue tahansa, Ranskan alueet myös, meidän pitäisi tietää ja perehtyä tarkemmin tulevaisuuden suhteiden täsmällisiin suhteisiin. Niitä ei voida vielä tietää. Minä nyt otan täältä esille muutaman sanan täältä julkilausumasta. Se on täsmällinen ja avoin. Julkilausumassa otetaan esille lähentyvät yhtymäkohdat, konvergenssikohdat. On kyse asioista, joita me ehkä voi vielä neuvotella. Neljän vapauden jakamattomuus, sisämarkkinoiden integriteetti ja toimielinten toimista, mutta tämä on tietynlainen punainen linja raja Briteille. Eurooppa-neuvostossa puheenjohtaja Tusk sanoi, että jos Brexitin jälkeen neuvottelujen aikana, jotka tulevat kestämään ehkä kaksi vuotta, ehkä enemmän, jos Britit etenevät pyynnöissään, me olemme välittömästi valmiita sopeutumaan. Julkilausumassa todetaan niistä yhtymäkohdat Free Trade Agreement, Free Trade Area. Se on perusta, mutta se voisi olla enemmänkin sen mukaan, mitä brittihallitukselta tulee pyyntöjä tulevaisuudessa. Joustoa on olemassa, avoimuutta on olemassa – mutta kaikkien pitäisi tajuta hyvin, että se on meidän kannaltamme, meidän periaatteistamme kiinni pitäminen myös. Minä pidän mielessäni tämä, nämä huolenaiheet, vaikutukset joillekin alueille. Puheenjohtaja Juncker on myös ottanut tämän esille komissaarin kanssa, joka on vastuussa aluepolitiikasta. Se suunta, jonne lähdetään, linjaus, jonne lähdetään tulevaisuuden suhteissa, kuinka tiiviit tulevaisuuden suhteet tulevat olemaan. Me kuinka vakavat vaikutukset Brexitillä voi olla. Me pystymme sitten arvioimaan, miten nykyvälineiden avulla pystymme tukemaan täydentävin toimenpiteen alueita. Nykybudjetin avulla myös otatte esille yliopistot. Minä voin vahvistaa, että tulemme käyttämään yhdistyneessä kuningaskunnassa välineitä, joiden avulla voimme harjoittaa yhteistyötä joidenkin kolmansien maiden kanssa, kun ne on jo käytännössä Israel, Norja tai Sveitsi tällä hetkellä. Ja siihen kuuluu myös Erasmus-ohjelma, jonka otitte esille. Haluaisin mm, sanoa kollega Borille, ymmärrän hänenkin huolenaiheensa. Herra Bukanan otti esille artikla 50. Minä kuuntelen teitä, puheenjohtaja, mutta neuvottelijan ominaisuudessa minä en voi enkä halua ottaa kantaa Brit vaikutti keskustelun luonteeseen sisältöön. En voi tehdä sitä. Minä kuuntelen kaikkia. Olen ottanut vastaan kaikki toimistooni. Myös edustaja Faragin. Se oli erittäin stimuloiva keskustelu hänen kanssaan, mutta en voi ottaa kantaa. Kaikki tietävät olosuhteet artiklan 50 mukaan, miten niitä käytetään. Se on aktivoitu yhdistyneen kuningaskunnan toimesta – en voi ottaa, en voi ottaa kantaa siihen, miten brittihallit parlamentissa tullaan äänestämään, mutta minä sanon ihan rauhallisin mielin ja selkein sanoin, että Eurooppa-neuvoston jälkeen ja komission puheenjohtajan neuvoston puheenjohtaja ovat laittaneet ehdot pöydälle erosopimus ja tulevaisuuden suhteen, suhteen sopimus ovat ne ainoat ja parhaat mahdolliset, joihin nyt on päästy tässä vaiheessa, jotta voidaan organisoida järjestäytynyt ero. Jälleen kerran sanon kollega Jungmanille, tässä sopimuksessa tulevista suhteista on parametreja ja tekijöitä, jotta voimme luoda kunnianhimoiset suhteet kaikilla aloilla, koskaan, koskaan ei ole käynyt näin. Jos me kirjaamme poliittisen niin julkilausumaan tätä, ei meillä ole koskaan ollut vastaavaa kolmannen maan kanssa näin paljon yhteistyöalueita. Tämä kaikki on nyt kyseessä ja meidän pitää tehdä kaikki voitanamme. Kollega Bukanan, minä en voi ottaa esille Skotlannin kysymystä se kuuluu brittikeskusteluun sisäisen asiana. Olen neuvottelija, minä neuvottelen nykyisen brittihallituksen kanssa ja sen mukaan, mitä brittihallitus meille sanoo, mitä se on sanonut meille kahden vuoden ajan. Me lähdemme EU-sta, me lähdemme sisämarkkinoilta, me lähdemme tulliliitosta, sanoo brittihallitus. No hyvä, me olemme pahoillamme, mutta lähtekäämme nyt työhön ottaen huomioon meidän omat periaatteemme. Kollega Kaiser, De Koster ja ja Jura puhuivat Brexitin antamista läksyistä – en siihen pureudu sen pidemmin. Minä pikemminkin keskityn Brexitin seuraamuksiin. Minä olen poliittinen mies. Olen aina ollut poliittisesti valittu henkilö kansalaisten toimesta koko aktiivielämän aikana. En halua lähteä, seko- lähteä sekoittamaan seuraamuksia, mitä tässä nyt on opittavaa tai mitä tästä pitää viedä läksynä kotiin. Tämä on vähän tämmöinen kansanomainen tunne. Se on tullut esille äänestyksen tiimoilla. Välillä on ollut stressiä, välillä sosiaalista raivoa, jouduttu eristyksiin, joskus ollaan liian suojeltuja. kaikkea on tullut esille. Meidän täytyy kuunnella kaikkia. Meidän täytyy kuunnella poliittiset puolueet ovat erilaisia, vastaukset ovat erilaisia kansallisella, paikallisella, alueellisella tasolla. Meillä on vastauksia, jos me haluamme välttää populismia pahimmassa muodossaan, niin meidän täytyy kyllä tajuta, mitä kansat on kuitenkin mieltä. No, Tässä minä halusin vastata, tämä minä halusin sanoa. Minä olen aina ollut sitä mieltä, ajattelen yhä niin, että tässä nykyisessä EU:ssa jokainen maa, jokainen alue, jokainen kansalainen omaa oman lisäarvonsa. Näin on jokaisessa maassa. Jokaisella alueella maalla on oma lisäarvonsa. Kiitos. Nyt jatkamme toisella kierroksella. Annan puheenvuoron kollega Schweizille. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kun Britannia 57 sanoi ensimmäistä kertaa ei, kesti neljä vuotta, niin kun sanottiin uudestaan kyllä EUlle. No sain Westfalenin edustajana – Mitäkään ei olisi ilman yhdistynyttä kuningaskuntaa. Tässä yritän suhtautua keskipitkällä aikavälillä myönteisesti. Meidän pitää huolehtia siitä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa muistetaan EU-jäsenyyden edut. Kaupunki- ja koulukumppanuudet, kansalaisjärjestöjen vaihdot ovat tärkeitä, samoin kuin tieteen ja tutkimuksen yksit yhteistyö. Brexitin kautta ei pitäisi jättää vähemmälle, vaan lähinnä lisätä tätä yhteistyötä. Ja vielä kun on pari sekuntia aikaa, kiitos hyvistä neuvotteluista. La parole maintenant à Nyt saa puheenvuoron kollega Antoni. I represent the National Assembly minä edustan Walesin parlamenttia, kansalliskokoutta. Minulla ei ole ollut mahdollisuutta ilmaista, miten itse koen tämän kriisin, jossa nyt olemme, ja Brexitin seuraukset Walesin kansalaisille. Me tiedämme vain sen, että Euroopan unionista eroamisella on pitkän aikavälin vaikutuksia. Ne ovat vakavia. Tapahtuupa miten tapahtuu, Wales haluaa jatkossakin kestävän suhteen Euroopan unionin kanssa. Meillä on myös velvoitteet tähän. Nuori sukupolvi näkee itsensä nimenomaan nuorina walesiläisinä ja eurooppalaisina. Ja toivottavasti joskus jatkossa he ovat mukana tässä täysistunnossa ja myös jäseninä Euroopan parlamentissa. Mitä voitaisiin tehdä, jotta Walesin parlamentin kaltaisilla parlamenteilla voisi jatkossakin olla hyvä suhde unioniin? miten saamme tuottelijan suhteen Brexitin jälkeisessä maailmassa ja minkälaisia assosiaatiojäsenyyden muotoja voisi olla Walesin ja EUn välillä niin, että varmistamme, että ne ystävyydet ja kumppanuudet, jotka olemme luoneet, jatkuisivat. Niidenhän täytyy jatkua. Kiitos. Seuraavaksi kollega Clavajon. Gracias, eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä tulen Espanjasta viiniviljelyalueelta, tärkeältä alueelta. Herra Barni on sanonut, että me olemme tien alussa, joka synnyttää epävarmuustekijöitä ennen kuin tiedämme, mikä on lopullinen skenaario tässä mielessä ja suhteessa siihen alueeseen, joka liittyy taloudellisesti paljon paikallisesti, paikallisesti tuotteesta, joka vaatii maantieteellisen merkinnän, on kyse viinistä – me, meidän pitää olla erittäin valppaita, kun haluamme suojella oikeuksia ja näitä merkintöjä, alkuperämerkintöjä näille tuotteille, jotka ovat niin kiinteästi sidoksissa paikallistalouteen. Niin kuin me pyydetään laatu, laatukriteerejä brittiläistä tuotteilta, jotta ne voivat kilpailla meidän e, Euroopan alueellamme. Ja kuten espanjalaisena minä haluan sanoa, että me haluamme välittää viestin yhdistyneelle kuningaskunnalle. Se lähtee pois, mutta Espanjasta on tullut yhä eurooppalaisempi maa. Se, siitä on tullut, se on ryhtynyt siirtomaavaltioksi, kun on kyse Gibraltarista. Tämä on, tästä on lähtenyt liikkeelle kansainvälinen prosessi, joka voisi historiallisesti viedä, voitaisi viedä päätöksiä ja löytää siihen ratkaisu. Ja ihan viimeiseksi pitäisi löytää myös ratkaisu, joka koskettaa espanjalaisia, jotka työskentelevät Gibraltarin alueella. Ja he haluavat sitten jonkunlaisen ratkaisun, kun he työskentelevät tässä kaupungissa. Ja nyt kollega Koulamos. Als burgemeester en bestuurder van de pormestarina Rotterdamin alueella. Se on suuri satamakaupunki ja me valmistaudumme kovasti Brexitiin. Valmist- Brexitin valmistaudumme pahimpaan ja parimpaan. Me pyrimme huolehtimaan siitä, että voimme hyödyntää myönteiset seikat ja valmistautua kielteisiin. Tämä koskee yritysmaailmaa, kansalaisia. Meillä on Brexit-apu, jonka kautta annetaan tietoa myös viejäyrityksille ja muille – meillä on myös tällainen Brexit Impact Scan, joka koskee kaikkia alankomaisia kaupunkeja ja alueita. Alueilla on hyvin tärkeää vahvistaa työtä tällä saralla. Kuitenkin meillä on muutama huolenaihe ja jakaisin ne. Brexit-apu, jolla autetaan hollantilaisia, saattaa auttaa myös vaikuttaa investointeihin ja tämä vaikuttaa esimerkiksi laivaterminaaleihin. Onkohan Euroopasta varoja luvassa, jotta voitaisiin nopeasti optimaaliseen tapaan valmistautua? Yritykset vielä melko rajallisesti valmistautuvat. Siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Ja sitten Rotterdam suurin tuoja viejä satama on riippuvainen siitä, että ettei hidastella tässä valmisteluissa. Me odottelemme vielä, että britit lähtevät valmistautumaan. Kollega Geribo. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa Barnier, tiedon ja nuorten vaihto on hyvin tärkeää Euroopan yhdentymisessä. Erasmus-ohjelma, tutkimuksen puiteohjelma tunnetaan hyvin – näin voidaan oppia toisilta avoimessa hengessä ja tehdä yhteistyötä. Se on tärkeää. Yhdistynyt kuningaskunta on tiedon ja tutkimuksen alalla keskeinen kumppani Euroopan unionille, myös omalle kaupungilleni Berliinille aivan erityisesti. Kun työstetään tulevaa yhteistyötä, meidän mielestämme tarvitaan järkevä tasapaino sen välille, että ei hyväksytä rusinat pullasta lähestymistapaa. Toisaalta tieteen alalla tarvitaan tiettyä avautumista – Berliinin ja mantereemme vuosikausien jaon jälkeen Berliinistä voitaisiin oikeastaan tehdä esimerkki yhtenäisyyspolitiikasta. Se, että täysin jätetään yhdistyneen kuningaskunta tutkimusperheemme ulkopuolelle, teki, olisi ristiriidassa tämän menestystarinan kanssa – Ajatusten ja tiedon vaihtoon tarvitaan ei Eurooppa ensin ajatusta, joka sulkee pois jotain vain avointa Eurooppaa, joka voi olla Euroopalle eduksi. Kiitos. Kiitos. Sen jälkeen kollega Kate Finney. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Herra Bernier, Ilanin valtuuskunnan nuorimpana jäsenenä minä olen kasvanut Irlannissa, jossa on nautittu rauhasta minun elinaikanani suurimman osan aikaa. Haluan kiittää teitä siitä, että olette huomioinut pitkän perjantain sopimuksen merkityksen ja olette tunnustanut ne tuhoisat vaikutukset, joilla kovalla rajalla olisi yhteiskuntaan ja myös taloudellisesti koko Irlantiin. Vetoan teihin. Olipa parlamentin äänestystulos mikä tahansa, jotta tästä periaatteesta pidettäisiin kiinni. On myös yksimielisesti hyväksytty päätöslausuma viime toukokuulta, jonka alueiden komitea hyväksyi. Siinä haluttiin vakautusrahasto, josta Brexitistä kärsimään joutuneet alueet voisivat saada hyötyä vetoan teihin, jotta korostaisitte tämän mahdollisen rahaston merkitystä. Kollega Anne Tabar seuraavaksi, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Herr Vorsitz. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä olen Hampurin kaupungista. Hampuri on suurin teollisuuskaupunki Saksassa. Meillä on kolmanneksi suurin satama ja meillä on aina ollut läheiset suhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Brexit iskee siis meihin, mutta emme oikein tiedä vielä kuinka pahasti. Jo kesällä luotiin koordinointiryhmä, jota minä johdan kaikki alojen edustajat tapaavat siellä myös eläinlääkinnän, tullin ja muiden alojen asiantuntijoita. Meillä on nettisivut, josta kansalaiset ja yritykset voivat saada säännönmukaisesti Brexit-tietoa. Ehkä kaikkein tärkeintä on se, että meillä on pöytälaatikossa lainsäädäntöä siltä varalta, että erosopimus hyväksytään, mutta myös hätätoimia varten, jos Brexit toteutuu ilman sopimusta. Mielestäni olisi kiireellisesti tarpeen se, että kaikki alat, komissio, kansallisvaltioiden taso, mutta myös kuntien taso, voisi noudattaa yhtenäistä linjaa koska se normatiivinen työ, jota lainsäädännössä tehdään, on saatava tasavertaiseksi kaikkialla. Hienoa, että vuoropuhelu on lähtenyt liikkeelle. Kiitos vielä Michel Barnia, että teette hyvää työtä. Seuraava puhuja, kollega Nikola Kobotslavic. Les absents ont tort, le prochain... Eipä ollut paikalla. Seuraavaksi kollega Vasilo Orta. Muito obrigado, senhor Michel Barnier. Kiitos paljon. Herra Barnier, itse asiassa tässä vallitsee nyt vähän epävarmuutta – kun ajattelemme yhdistyneiden kuningaskunnan ja EUn tulevia suhteita, mutta nyt näemme vähän selvemmin sen jälkeen, kun brittiparlamentti äänestää 11. joulukuuta, mutta Brexitillä tulee olemaan kielteisiä vaikutuksia. Mielestäni brittiparlamentin päätös ei tule olemaan myönteinen näin ennakoin. Meidän pitää neuvotella yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kauppasuhteista, jotka ovat avoimia ja kunnianhimoisia. He ovat meille tärkeä kauppakumppani ja he ovat meille tärkeitä ystäviä. Mitä tulee Portugaliin, yhdistynyt kuningaskunta on meidän neljäs vientikohde ja ensimmäinen asiakkaamme, jos ajattelemme tur- matkailua. Brexit tarkoittaa 5 prosenttia vähentymistä viennissä ja tuonnissa. Sintran kaupunki tulee kokemaan tämän raskaasti palvelusektorilla, koska matkailu tulee kärsimään rajusti. Hyvät kollegat, maaliskuun 2019 ja heinäkuun 2020 välillä on siirtymäaika, jonka avulla voimme vakauttaa eh, yritysmaailman elämää EU:ssa ja Iso-Britanniassa. Ne olosuhteet ovat luoneet mahdollisuuden siihen, koska me olemme jääneet, me olemme pysyneet yhtenäisinä. Tänä ajanjaksona tullaan myöskin neuvottelemaan. Mr. Barnier, as a local Union's politician from Northern Ireland. Olen Pohjois-Irlannin edustaja, olen kokenut paljon Iran terrorismia Irlannin saaralla – jos luodaan Pohjois-Irlannin ja muun yhdistyneen kuningaskunnan välille eh, raja, niin tämä on aivan yhtä vaarallista kuin luoda rajaa sinne Irlannin saaren keskelle. Nyt eh, tämä erosopimus on nöyryyttänyt eh, brittejä, kun ajatellaan Pohjois-Irlannin kohtelua sopimuksessa. Esimerkiksi on yhteisen komitean perustaminen, ja tämä on yhdistyneen kuningaskunnan vastaista. Miksi Pohjois-Irlannin parlamentin roolia pitäisi nyt muuttaa tässä? Kaikista hankalin kohta on tämä varajärjestelysopimus, joka on jonkinlainen ansa. Tässä Pohjois-Irlanti sidotaan EUn sääntelyyn ikuisiksi ajoiksi, jollei sitten EU halua äh, kahleistaan meitä vapauttaa. Me emme halua olla tämän järjestelmän uhreja ja vankeja. Toivottavasti ratkaisette tämän ongelman nopeasti, koska tämä on kaikkien osapuolten etujen mukaista, että sovussa ongelma ratkaistaisiin. Herra Pähnie, huomioikaa Pohjois-Irlannin kansalaisten huolet, kun he nyt sitten erotetaan muusta yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kollega Enda Stenson seuraavaksi. Thank you. I live, uh, in... Kiitos. Minä elän Irlannin rajalla ja me olemme hyvin huolissamme siellä Brexitistä ja sen vaikutuksista yhteisöimme. Mietin sitä, ymmärtävätkö Brexitin tukijat, mitä normaali kansalaisille tehdään, miten paljon tämä vaikuttaa kansalaisten päivittäiseen elämään. Me emme voi koskaan palata tiukkaan rajaan, kovaan rajaan ja väkivaltaiseen elämään. Kiitän Baxter backstopista. Minä olen viljelijä. Tämä vaikuttaa kielteisesti, tuhoisasti maanviljelijöiden mahdollisuuksiin myydä ja ostaa hyvänlaatuista ruokaa. Olen viljelijä, olen vanhempi. En ymmärrä, miten britit voivat ajatella, että viedään nuorten mahdollisuudet saada koulutus- ja työmahdollisuuksia laajalti Euroopan unionissa. Ja pelkään sitä, mitä Brexit tekee meidän yhteisöillemme. Me olemme pitkään pyrkineet kuromaan eroja umpeen. Kyse on tässä aidon elämän vaikutuksista, jotka kokevat normaali kansalaiset. Irlantilaisena Michel Barnier haluaisin vain sanoa kiitos hyvästä työstä, jatkakaa tätä työtä me tarvitsemme teidän tukeanne. Me emme tarvitse Brexitia ylipäätään. Kiitos, te ylititte teille varatun puheenvuoron. Nyt annan puheenvuoron kollega Pascal Longanille. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Barnier. Minä haluan ensiksi kertoa, kuinka iloinen olen teidän sitoumuksennaste tällä paikalla tiellä, että yhdistynyt kuningaskunta ei jätetä yksin ja että EU voi selvitä tästä koskemattomana ja vahvempana tästä pyörteestä. Herra ja minä tulen alueelta, niin kuin monet meistä muutkin viinin tuottaja-alueelta. Me tuotamme viiniä, jota britit pitävät, josta britit pitävät paljon. Champanjasta nimenomaan he ovat ovat ensimmäinen tuoja ja ovat ensimmäisiä suurimpia kuluttajia meidän champanjalle. Voisitteko te, herra Barnier, vakuuttaa meidät siihen sanomalla brittiystävillemme, että he voivat jatkaa juhlimista iloisina hetkinä tämän meidän juomamme kanssa ja voidaan neuvotella siten meidän champagne tuottajimme kanssa sillä tavalla, että he ovat jatkossakin vielä viedä sitä jatkossa hyvin mielin yhdistyneeseen kuningaskuntaan. No, Tässäpä hyvä kysymys. Ja nyt kollega Erik Flyborn. Ja tack för ordet och tack för ett stort stycke arbete. Kiitos oikein paljon puheenvuorosta ja kiitos tekemästänne työstä. Olen hyvin iloinen, että saan mahdollisuuden kiittää teitä tästä valtavasta panoksesta, jonka olette tehneet. Tulen lenvi nimiseltä pieneltä alueelta ja me olemme hyvin riippuvaisia kalastuksesta. Te tulitte kuulemaan Tanskan kalastajien huolista. 40 prosenttia kalastajistamme kalastaa – brittivesillä. Hyvä sopimus on meille tärkeä. Hyvä, että piditte kiinni linjastanne kalastussopimuksessa. Toivon, että pidätte tästä linjasta kiinni myös tulevaisuudessa. Meille on hyvin tärkeää, että saamme edelleen kalastaa – vesillä, josta nyt britit sanovat, että heillä on yksinomainen mahdollisuus siellä kalastaa. Toivon, että voitte tukea aikaisempaa linjaa. Kiitos. Kollega David Simons, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen ollut eh, Euroopan henkinen konservatiivi siitä lähtien, kun liityin puolueeseen Maastrihin sopimuksen aikoina – Tilanne on ollut todella raastava. Haluan esittää teille konkreettisen kysymyksen. Monet ö, tahot, paikallis- ja aluehallinto on ikään kuin poissa tästä erosopimuksesta. On tiettyjä tasoja, ministeritasoja ja muun muassa kansalaisyhteiskuntataso. Kuitenkin kyse on monista käytännön kysymyksistä, joita myös puheenjohtaja alustuspuheenvuorossaan totesi. Voitteko tarjota tukeanne sille, että Yhdistyneen kuningaskunnan alue- ja paikallisviranomaiset ovat jatkossakin tässä yhteistyössä mukana EUn toimielinten ja tahojen kanssa? Merci beaucoup. Kiitos. Ja nyt annan herra Barnierille vastausaikaa, mahdollisuuden vastata teidän kysymyksiin. Eh, merci. Kiitos kaikille puheenvuoron esittäjille Herra Spice ja Antoni, te otitte esille inhimilliset ja taloudelliset kytkökset, mutta vielä kerran me kaikki olemme pahoillamme tästä päätöksestä, mutta kunnioitamme sitä. Minä olen, minähän sanoin jo avauspuheenvuorossani, yhdistynyt kuningaskunta jää sinne, meidän ystävämme, kumppanimme, liittolaisemme, ystävämme, me haluamme säilyttää ystävyyden, rakentaa toisella tavalla tai vahvistaa toisella tapaa toisin juridisin menetelmin kumppanuutta taloudellisella sektorilla tai turvallisuusliittoumaa, koska yhdistynyt kuningaskunta ei halua enää olla EU:ssa. Näin ollen minä tulen tekemään työtä niin pitkään kuin sitä toivotaan rakentaakseni tätä kunnianhimoista suhdetta. Herra Antoni, en pysty sen enempää, niin kuin sanoin äsken herra Bukananille. Minä käytän, en voi sekaantua sisäiseen brittikeskusteluun, jos on kyse Walesista tai Skotlannista. Minä olen tavannut näiden alueiden pääministerit, mutta en voi puuttua sisäiseen keskusteluun. Me neuvottelemme vain yhden ainoan hallituksen, Lontoon hallituksen kanssa. Herra Antoni, niin kuin herra Simon äskettäin te, olette, otitte esille kysymyksen, mikä on alueiden merkitys vuoropuhelussa. Tässä on tarkoitus saada jäsennelty vuoropuhelu ministerien ja parlamenttien kanssa ja teknisellä tasolla. Meillä on sopimus jäsenvaltioiden kanssa, yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Jäsennelty vuoropuhelu voi totta kai pureutua yhteisiin etuisiin alueellisissa kysymyksissä. Ja minä sanon, että tulemme puhumaan teidän puheenjohtajanne kanssa tästä teemakohtaiset vuoropuhelut tullaan toteuttamaan. Niiden tuleekin toteutua teidän aloitteenne pohjalta eurooppalaisten alueiden ja brittiläisten alueiden pohjalta yhteistyö, tulevaisuuden yhteistyössä tässä taatakseni ja vakuuttaakseni teille, että me jatkamme yhteistyötä. että voitte ilmaista itseänne myös ja komission puolella me jatkuvasti kuuntelemme teitä herra Finfolk otti esille vierailun, jota en ole unohtanut Jyllantiin kalastusasioissa. Minä tulen jatkossakin valvomaan, jotta löydetään tasapainotettu sopimus. Se ei ehkä ole ihan sama kuin tänä päivänä, koska britit lähtevät kalastuspolitiikasta pois, mutta tulee ottaa huomioon, miten päästämme meidän kalastajamme brittivesille ja miten kalastus- tuotteet voivat tulla myös meidän markkinoillemme brittien toimesta. Tämän, meidän täytyy neuvotella näistä kokonaisvaltaisimmassa neuvotteluissa taloudellisissa kysymyksissä. Pascal Manjan ja Rouva Gamara Ruisklavio ottivat esille maantieteelliset merkinnät. Minä olin myös maatalousministerinä Ranskassa, jossa on hyvin paljon näitä merkintöjä, ei ole kyse vain champanjasta. Me pääsimme sopuun brittien kanssa. Sen myötä voimme vahvistaa kestävällä pohjalla niin kauan, kun ei päästä vastaavaan sopimukseen, että voimme suojata kaikkia tekijäteollisoikeuksia, jotka liittyvät jokaiseen 3000 maantieteelliseen merkintään. Tässä me otamme suhteen, huomioon taloudelliset suhteemme toivottavasti ne tulevat olemaan mahdollisimman helpot. Te voitte jatkuvasti viedä champagnea Briteille ja me voimme myös saada viskiä Skotlannista jatkossakin. Äh, eli liikenne on kahden suuntaista. Tässä vain kaksi esimerkkiä mainitakseni. Rouva Kamara, minä haluan teille vain sanoa, että jos haluaa kuluttaa sisämarkkinoilla tuotteita, jotka tulevat kolmansista maista, yhdistynyt kuningaskunta on sitä myöhemmin, niiden pitää noudattaa terveydellisiä normeja. Normeja, jotka me asetamme kaikille tuotteille, jotka ovat EU-markkinoilla saatavilla. Tämä on, tai puhuitte Gibraltarista ja sopimuksesta, jossa ihan selkeästi yksimielisesti 27 maata hyväksyivät sen tulevista ne, neuvottelusuhteista, tulevista neuvotteluista YK ja Gibraltarin kanssa ja Espanja sitoutuu siihen tietysti tiukasti mukaan. Pormestari Koslamers Rotterdamista ja Annetta Mara äskettäin Hampurista ottivat esille valmistelut. Minä olen käynyt Alankomaissa – tullirakenteihin perentymässä. Siellä on 700 uutta tullipistettä, Belgiassa 400, Irlannissa noin 1000, Ranskassa noin 1000, koska jälleen kerran ei tämä ole niin business as usual. Valvontaa tulee olemaan, vaikka on vapaa kauppasopimus, se nolla tarifia, nolla kiintiöitä, niin kuitenkin jonakin päivänä tulliliitto astuu voimaan ja toimii jos britit toivovat sitä tänä päivänä, he eivät toivo sitä, valvontaa tulee olemaan nimenomaan eurooppalaisen säännöstön kanssa tuotteista. Meidän pitää valmistautua näihin tarkastuksiin. Jokaisen sektorin, jokaisen yrityksen tulee valmistautua siihen. Kiitän siitä, mitä teidän alueilla on tehty, ne jotka ovat lähimpänä yhdistynyttä kuningaskuntaa tai jotka ovat kaikista altimpia näille kontrolleille että kansalaiset olette valmistautuneet. Jokaisen pitää myös valmistautua myös oman itsensä kanssa suhteessa yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Me olemme antaneet näistä tiedotteita. Terry Wolf otti esille tutkimustyön ja Erasmukseen. Minä olen täysin vakuuttunut, että pitää jatkaa ehkä toisella tapaa tutkimus yhteistyötä Erasmuksesta ja, yhdisty- ja yliopistojen kanssa. Muutama kuukausi sitten sain erään Ranskan suuren sairaalan pääjohtajan, joka on erikoistunut syövän voittamisen tutkimukseen. Ja hän sanoi, että tässä, tämän sairaala, tällä sairaalalla on noin kymmenen muuta samansuuruista sairaalaa tekevät syöpätutkimusta Cambridgein sairaalan kanssa yhteistyössä. Eli yhteistyötä tehdään, eli tutkimustyötä keskinäistetään syövässä, Alzheimerissa. Ja tämä yhteistyö on hyvä merkki. Tämähän on meidän kaikkien etujen mukaista, että keskinäistämme tutkimusyhteistyön, mutta pitää löytää uudet oikeudelliset puitteet ja rahoitukselliset puitteet, koska britit eivät enää halua olla EU-ssa. Kate Finney ja Stinson ottivat esille Irlannin. En minä unohtanut käyntiäni muutama kuukausi sitten Pohjois-Irlannissa. Olen käynyt siellä usean, mutta kävin Gankanissa, jossa tapasin ryhmän naisia – rouva Finni, minä näin ihan prikulleen sen, mistä te puhuitte. Irlannin kysymys ei kosketa vain tulleja tai valvontaa tai rajaa tai hyödykkeitä. Se koskettaa ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka eivät halua, että kaikki sama alkaisi uudestaan. He haluavat rauhaa. Ja rauhaa rakennettiin miesten ja naisten poliittisen rohkeuden avulla se Irlanti, Pohjois-Irlantissa pitäisi saada rauhan Nobel tästä. Kaikki nämä yhteistyöt, jotka tekivät työtä yhdessä, on rajan molemmin puolen. Ja me tuemme tätä, tätä, budje, tätä politiikkaa budjetissa ja eurooppalaisessa oikeudessa. Me tuemme tätä rauhanprosessia ja sen pitää jatkaa, jatkoa. Te kysytte, olenko sitoutunut siihen. Kyllä, kyllä. Olinpa missä tahansa, olipa minun toimeni vastuullinen mikä tahansa, niin minä toimin sen mukaan, että voimme kaikessa ulottuvuudessaan jatkaa pitkäperjantain sopimuksen hengessä rauhanprosessin tukemista en minä nyt ymmärrä, missä tämä on tämä nöyrytys, josta eräs puhuja täällä puhui. En minä ymmärrä mitään nöyrytystä. Minä, me olemme päässeet sopuun brittihallituksen kanssa, jossa Pohjois-Irlanti on mainittu. Se on tasapainotettu hyvä sopimus, jos ajattelemme koko saaren taloutta ottaen huomioon pohjois ottaen mukaan myös Pohjois-Irlanti. Te kritisoitte backstopia. Mm, me annoimme brittihallitukselle mahdollisuuden tähän. Ei sitä ole pakko käyttää. Teemme kaikkemme, ei tarvitse käyttää, mutta se on siellä takaamassa mahdollisuutta, jos kaikki ei suju suunnitelmien mukaan. Ja myös siihen liittyy rauhanprosessin takaaminen kollega Hortalle haluaisin sanoa, että me olemme valmiita neuvottelemaan kunnianhimoisesta kauppasopimuksesta, niin kuin te toivoitte. No, odottaen kuitenkin brittien asettamaa punaista linjaa. Minä haluaisin kuitenkin muistuttaa teille, että yli ylimenökaisi 21 kuukautta tai enemmän riippuu erosopimuksen luonteesta ja siirtymäkausin juridinen perusta riippuu tästä erosopimuksesta, sen kohtalosta. Kiitos. Kiitos. Ja nyt meillä on vielä jäljellä tärkeää työtä. Yhdeksän puhujaa. Jos todella puhutte lyhyesti, niin ehkä onnistumme. Varmaankin herra Bernier antaa meille muutaman minuutin lisäaikaa. Kollega Liko Isuelo, olkaa hyvä. Bien, eh, toukokuuta on Euroopan parlamentin vaalit, mutta myös kunnallisvaalit Espanjassa. Haluaisimme kertoa, kuinka huolestuneita olemme epävarmuudesta, joka on levinnyt yli sadan brittien keskuudessa, jotka asuvat Espanjassa nimenomaan rannikkoalueilla, Välimeren alueilla, Mursian alueilla. Minä tulen sieltä, siellä on 13 000 e, brittiä. Ei puhuta enää matkailijoista, turisteista. He ovat naapureita, omistavat kiinteistöjä, he käyttävät meidän palveluita, kuluttajia maksavat veronsa sinne Espanjaan. Eli samalla mm, heillä on myös mahdollisuus, jos ratifioidaan brittiparlamentissa sopimus, emme tiedä, onko meillä tarpeeksi aikaa takaa, takaamaan näille Briteillä täydet oikeudet, että he voivat osallistua aktiivisesti äänestykseen, niin kuin passiivisesti tai aktiivisesti, voisivatko myös olla ehdokkaina omissa yhteisöissään. Ja meillä ei ole mitenkään selvää, mikä on tilanne. Siinä tapauksessa, ettei päästä sopuun, päästäänkö sopimukseen, kahdenvälisen sopimukseen Espanjan kanssa, koska onko riittävästi aikaa. Tämä on todella epämiellyttävä epävarmuustilanne näiden kahden maan suhteissa. Kiitos. Merci beaucoup. La parole est maintenant notre collègue. Kiitos kollega Dorin Hudar. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Herra Barnier. Minulla on ollut etuoikeus osallistua alueiden komitean työhön viime vuosien aikana. Olen todella arvostanut sitä, millä tavalla olemme jakaneet tietoa, olemme kasvaneet ja ottaneet opiksi toinen toisiltamme. Haluan pahoitella sitä järkyttävää itsetuhoista käytöstä, jonka nyt olemme itsellemme aiheuttaneet ja varmasti kaikki koemme tämän menetyksenä. And for the past three years... Viimeisten kolmen vuoden aikana yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme kuulleet jat- jatkuvasti argumenttia, keskustelua ja myös manipulointia sekä ääri oikealta että ääri vasemmalta. On esitetty valheita ja valheellisia lupauksia. Nyt niitä käsitellään parlamentissa. Minä asun kaupungissa, joka äänesti jäsenyyden puolesta. Alueella tuhannet vientiyritykset kuitenkin äänestivät eron puolesta. Nyt emme saa sitten henkilökuntaa sairaaloihin, hoitolaitoksiin EU-sta. Jos olisi joitakin konsteja, joilla meitä voitaisiin auttaa, jolla tämä prosessi saataisiin pysä, pysäytetyksi, saataisiin kansalaisten äänestys. Miljoonat olisivat teille kiitollisia, jos voisit jotenkin tässä auttaa. Kollega Emil Bock. Seuraavaksi kollega Bock. Mr. President, Mr. Barnier. Puheenjohtaja, komission Barnier. Brexit on lose-lose-tilanne, kaikki häviävät, kuten sanoitte. Nyt ei tietenkään kannata keskustella siitä, miksi on päätytty tähän tilanteeseen, mutta jotain on opittava tästä, ei koskaan enää. Ja siksi mielestäni pitäisi keskittyä enemmän alhaalta ylös EUn vahvistamiseen, ei ylhäältä alas vain. Mitä tarkoitan? Meidän on kuultava kansalaisten kantoalue- ja paikallisviranomaisten, kaupunkien ja alueiden ennen kaikkea kuultava kansalaistemme kantoja. Toiseksi, mitä voimme tehdä nyt? Meillä on Brexit edessämme. Mitä voimme tehdä? Voimme vain rajata tuhoa. Te olette tehnyt loistavaa työtä komission jäsen, jotta saadaan sopimus, paras mahdollinen sopimus, jos näin voin sanoa – Konkreettinen kysymys. 4,5 miljoonaa eurooppalaista ja heidän juridinen tilanteensa, kun ne asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos sopimusta ei hyväksytä. Mitä tapahtuu ensi vuonna? Kiitos. Seuraava puhuja kollega siis Logan. Ja, dank u euh, wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen Barnier teidän tekemästänne työstä. On hyvin ikävä todeta, että seuraava askel näissä on äänestys yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tämä vaikuttaa sitten myös omaani alu, alueeseeni. Me näemme nyt valitettavasti nationalismia, regionalismia – vaikka meidän pitäisi puhua eurooppalaisista arvoista ja huolehtia yhtenäisyydestä, jonka, johon pyritään sopimusten kautta. Brexit ei saa olla yhteistyön loppu, vaan meidän pitää voida tehdä hyvää alueellista yhdist- yhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa myös Brexitin jälkeen. Julkisasiamies yhteisön tuomioistuimista – on esittänyt tällä viikolla, että yhdistynyt kuningaskunta voi yksipuolisesti vetää takaisin tämän. Onko EU valmis tällaisessa tapauksessa ottamaan avosylin vastaan yhdistyneen kuningaskunnan Hollannissa? Meillä ainakin näin olisi. Me olemme tehneet tällaisen yhteistyön sopimuksen jotta voidaan tukea solidaarisuutta alueellisella tasolla. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja kollega Deirdre Ford. Uh, apologies if I leave. Pahoittelen, jos en puhu itse aiheesta, mutta Brexitin vaikutukset kohdistuvat suoraan Irlantiin. Tuhannet tonnit äh, tuotteita ähm, lähetetään Kookin äh, sataman kautta EU-hun Toivottavasti maayhteys kuitenkin säilytetään. Kaikkiin skenaarioihin täytyy valmistautua. Ratkaisut, joilla otettaisiin huomioon Irlannin kauppatarpeet ja maantieteelliset tarpeet, sellaisia todella tarvitaan. Sen takia tuen ehdotuksia, joiden mukaan äh, Irlanti otettaisiin mukaan tähän käytävään äh, Pohjan merellä ja äh, Välimerellä ja erityisesti yhteys pitäisi olla ranskalaisiin satamiin. Irlannin ja Ranskan yhteys on tärkeää liikeyrityksille, jotta päästään myös Portugalin, Espanjan ja Ranskan markkinoille. Tämä on elintarvikeviejille hyvin tärkeää Irlannissa, kun matkustusajat ovat oleellisen tärkeitä. Haluan todeta teille, herra Barnier, kiitokset hyvästä työstä. Margaret Lisman. Margaret Lisman seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Minä tulen pienestä Burnley-nimisestä kaupungista, Lotes-Englannista. Enemmistö äänesti Brexitin puolesta. Kuitenkin tarjoamme insinööripalveluita Airbusille ja Rolls-Roycelle molemmille. Ne ovat suurimpia työllistäjiämme. Berlin tilanne on parantunut viime vuosina hitaasti. Osittain Euroopan unionia voimme siitä kiittää, että saatiin uusia yrityksiä houkuteltua – EUn jättäminen voi jättää meidät ilman ääntä Euroopassa tai suhteessa keskushallintoon. Pelkään kaupunkini puolesta ja sen pelkään, mitä tämä äänestys tarkoittaa. Suvaitsemattomuus on nyt ihan hyväksyttävää. Nyt voidaan rohkeasti puhua muita kansaryhmiä vastaan. Odotamme parlamentin äänestystä ensi viikolla, mutta haittaa on syntynyt jo sekä yhdistyneelle kuningaskunnalle että Euroopalle. Odotan edelleen, että saadaan toinen äänestys, jotta voidaan purkaa Brexit. Kiitos teille, herra Barnier, että teette parhaanne näissä hyvin vaikeissa oloissa. Kiitos paljon, kollega Samuela Sobarmi. Mr. President, but... Puheenjohtaja, herra Barnier, minä tulen Maltalta, saarivaltiosta, jolla on historialliset siteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Olen molemmat, molemmat nyt EUn jäseniä. Olen kaupungin pormestari ja olemme edelleenkin brittiläisen monarkin alaisuudessa omassa kaupungissani. Meillä on paljon ystäviä Britanniassa ja sen takia haluaisin esittää teille seuraavat kysymykset. Eikö voida suojella niitä brittikansalaisia, jotka äänestivät äh, jäsenyyden puolesta? Nyt toimitaan heidän tahtoansa vastaan ja he ovat ystäviämme. Mitä voitaisiin tehdä tilanteen korjaamiseksi? Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Declan MacDonald. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Jotkut brittipoliittiset johtajat pitävät valtaa tärkeämpänä kuin kansalaisia. Tämä on johtanut Brexit-päätökseen, joka vaikuttaa kielteisesti ainoastaan tähän sukupolveen, vaan myös tuleviin sukupolviin, jos sopimusta ei synny. Pohjois-Irlannissa on joitain poliitikkoja, jotka vastustavat backstoppia. Kuitenkin tuhannet kulkevat Irlannin rajan yli töihin. Eivätkö ymmärrä, mitkä vaikutus olisi näiden ihmisten elämää, jos tilanne muuttuu, ei saisi vaarantaa pitkän perjantain sopimusta. On hyvä, että EU on puhunut tästä niin selkokieltä. Itse raja-alueella puhuttiin aluehallituksen tilanteesta. Puhuttiin siitä, että on tehty niin hyvää yhteistyötä Pohjois-Irlannissa kulttuurin ja perinnön osalta. Syntyykö nyt rajoja tälle yhteistyölle tulevaisuudessa. Todella toivon, että näin ei ole. Herra Barnier, meidän pitää kaikkien tehdä yhdessä työtä kansalaisten kanssa 27 jäsenvaltiossa. Kiitos, että keskityitte tähän tärkeään tehtävään. Kiitos viimeinen puhuja kollega Trinka. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán Barnier. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen Barnier, yhdistyneessä kuningaskunnassa elää 70 tai 90 000 slovakialaista kansalaista. Ja EU:ssa on ehkä neljä miljoonaa brittiä. Erityisesti Itä-Slovakian alueelta monet ovat lähteneet Slovakiasta työperäisistä syistä – Suuri osa näistä kansalaisista on lähtenyt yhdistyneen kuningaskuntaan EU-kansalaisuuden, Slovakian kansalaisuuden turvin. Vielä epäselvää on se, mitkä vaikutukset Brexitillä on näiden kansalaisten asemaan. Se riippuu lopullisesta Brexit-päätöksestä. Tässä Slovakian alueelle Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välinen uusi sopimus on hyvin tärkeä. Jos taas sopimusta ei synny, vaan Brexit ilman sopimusta, niin siirtymäkauden jälkeen useat kymmenet tuhannet palaavat lyhyessä ajassa meille. On tärkeää siis, että alueiden komitea – pyrkii myös valmistautumaan siihen, mitä vaikutuksia tällaisella Brexitillä on. Sitä pidän hyvin tärkeänä. On tärkeää, että valmistelut aloitetaan ihan konkreettisina askeleina aluepolitiikassa toimintaohjelmien kautta. Olette ylittäneet jo teille on varatun ajan. Preto navrhujem, aby eh, sa Európsky výbor regionov Minä haluaisin ehdottaa, että alueiden komitea loisi erityisvaliokunnan, joka käsittelisi ja analysoisi Brexitin vaikutuksia ja tekisi konkreettisia ehdotuksia alueille EU-ssa ja voisi vetää johtopäätöksiä ja siitä, mitkä ovat välttämättömiä toimia ja tarvittavaa. Kiitos, Kiitos, pyydän anteeksi, mutta minun on pakko keskeyttää teidät. Te ylititte jo kaksinkertaisesti teille varatun puheenajan. Nyt annan viimeisen kerran puheenvuoron herra Barnierille. Eh, merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Un mot euh, à monsieur euh... Ensin edustaja Alonso ja se, mitä nyt tapahtuu brittikansalaisille. Heitähän on puolitoista miljoonaa brittiä, jotka asuvat EUn jäsenvaltioissa. Sitten kun Britanniasta tulee kolmas maa, aivan niin kuin se on nyt päättänyt. Brittikansalaiset eivät voi enää osallistua Eurooppa-vaaleihin sitten, kun Britannia jättää unionin. Näin tapahtuu. Teidän kysymyksenne liittyy kuntavaaleihin. Tässä oikeastaan tilanne on toisenlainen, koska jokainen jäsenvaltio, jokainen 27 jäsenvaltiosta säilyttää kansallisen riippumattomuutensa, äh, määritellä omat kansalliset sääntönsä, miten kolmansien maiden kansalaiset voivat äänestää kuntavaaleissa. Eli tämä päätös ei kuulu unionille, vaan jokaiselle jäsenvaltiolle. Edelleenkin kansalaisiin liittyen Emil Bock ja edustaja Aso Pardi ja juuri Trinkakin äsken nostivat esille kansalaiset molemmin puolin. Me olemme päässeet sopimukseen ja tämähän oli prioriteettimme. Myös Euroopan parlamentti ja monet järjestöt halusivat varmistaa sen, että neljän ja puolen miljoonan kansalaisen turvallisuus molemmin puolin varmistetaan. Slovakian kansalaisia on 90 000, italialaisia 700 000, 450 000 puolalaista, paljon muitakin kansallisuuksia. 3,5 miljoonaa maittemme kansalaista elää työskentelee Britanniassa. Kansalaisten oikeudet, jotka he ovat saaneet, esimerkiksi sosiaaliset oikeudet, aina joulukuun, joulukuun loppuun mennessä 2020 taataan. Kyse on heistä, heidän perhejäsenistään koko elämänsä aikana. Tämä sopimus on kyllä myönteinen ja se on keskinäinen molemminpuolinen suhteessamme Britanniaan. Tietysti tämän sopimuksen täytyy vielä tulla voimaan. Jos herra Bok sopimusta ei synny, niin tällä prioriteettialalla, se on edelleenkin prioriteettialalla, on ryhdyttävä yksipuolisiin hätätoimiin, varatoimiin. Mutta me emme toimi tämän ajattelutavan mukaisesti nyt. Tämä hypoteesi ei ole meidän hypoteesimme, toki siihen valmistaudumme, mutta me teemme työtä sen pohjalta, että pääsemme Brexit-sopimukseen. Sanoisin myös Dorin Udartille ja kuuntelin hänen tunteikasta puheenvuoroaan tarkasti. Prosessi on käynnissä ja tämä on brittikansalaisten enemmistön näkemys ja kanta, jota nyt brittihallitus sitten toteuttaa. Hallitus on ilmoittanut jättävänsä unionin, tulliunionin ja yhtenäis sisämarkkinat. Tällä kaikella on seuraamuksensa. Voin vain sanoa, että kyse on yhdistyneen kuningaskunnan ja sen hallituksen äh, tekemästä päätöksestä. Sitten on tietysti äh, demokraattinen brittikeskustelu, jota me kunnioitamme. Ja tällä hetkellä nyt sitten neuvottelemme brittihallituksen kanssa, joka on tämän juridisen menettelyn käynnistänyt tarkoituksena erota unionista. Logan mainitsi seuraamukset Tämä oli myös Emil Bokin puheenvuoron sanoma. Me olemme yhdessä rakentaneet äh, rakennelman, joka on edelleenkin hauras. Meitä yhdistävät arvot, yhteisö sisämarkkinoilla, jossa kyse ei ole pelkästään äh, kauppa alueesta Kyse on paljon isommasta asiasta. Brittien on tätä vaikeata käsittää. Kyse on tavallaan ekosysteemistä sosiaalisten oikeuksien, ympäristösääntöjen, sertifioinnin, yhteisen sääntelyn ekosysteemistä, myös yhteisen valvonnan ekosysteemistä sisämarkkinoilla. Ja kyse on yhteisestä oikeudenkäyttöalueesta, paljon isommasta asiasta kuin pelkästä vapaakaupasta. Tämä on nimenomaan se hyöty, joka meillä on tukenamme. Kiinalaiset ja äh, amerikkalaiset kunnioittavat meitä juuri tämän takia joutuvat kunnioittamaan meitä koska 500 miljoonaa kansalaista ja kuluttajaa ja 22 tuota yritystä nyt Britannia irtautuu unionista. Me pyydämme sitä, että heidän on kunnioitettava meidän periaatteitamme yhtä lailla kuin he haluavat sitä, että me kunnioitamme heidän riippumattomuuttaan. Edustaja, edustaja Logan Aivan niin kuin totesitte, on tehtävä äh, ruohonjuuritasolla työtä, valmistelutyötä ja on pystyttävä paremmin vastaamaan kansalaisten vaateisiin. En voi kommentoida, niin kuin jo sanoinkin, tuomioistuimen päätöstä. En sitä tunne ja se julkaistaan ensi maanantaina kello yhdeksän. Näin ainakin tuomioistuin on ilmoittanut. Edustaja Ford mainitsi Brexitin Irlannissa. Totesin, että Brexitistä emme saa mitään lisäarvoa. Mutta eniten kielteisiä vaikutuksia Brexitistä koituu juuri Irlannissa. Kyse on rauhanprosessista, vakauttamisesta ja vaarasta sen suhteen, että tilanne heikkenee ja otetaan takapakkia pitkän perjantain sopimusta on kunnioitettava ja pääministeri Irlannissa, totta kai olen hänet tavannut ja myös muita ministereitä ja hyvin ystävällismielisessä hengessä olemme tätä tilannetta käsitelleet. Totean myös edustaja Fodille, että kun kyse on yhteyksistä ja käytävistä unionin ja Irlannin välillä, niin komissio on kyllä tietoinen tilanteesta, mitä voitaisiin tehdä tässä liikennekäytävät tilanteessa komission sen Bulge työskentelee näiden aiheiden parissa oman salkkunsa puitteissa. Sitten mainitsitte eh, Rolls-Roycein ja arvoketjut. En lähde kommentoimaan brittien sisäpolitiikkaa, mutta on kuitenkin sanottava, että brittiyritysten suhteen rolls royce on yksi eh, su- suurista yrityksistä Euroopassa. Tilanne ei voi jatkua entiseen malliin. Kun poistuu tulliunionista, niin silloin tällä on seuraamuksia eh, arvoketjuihinkin. Edustaja McDonaldia haluan kiittää. Irlannissa me olemme pyrkineet parhaaseen mahdolliseen tulokseen ja näyttää siltä, että tulos on myönteinen saaren talouden kannalta, vaikkakin tietysti täytyy vielä Brexitin vaikutuksia arvioida myöhemmin, mutta tilanne on myönteinen myös Pohjois-Irlannin kannalta. Yritin vastata kaikille jäsenille. Minulla on myös avustajia täällä kirjaamassa kaikki kysymykset ylös. Työryhmämme on käytössä, jos teillä on aivan erityisiä täsmäkysymyksiä. Voitte toimia joko puheenjohtajanne kautta tai suoraan kääntyä minun puoleeni ja pyrin vastaamaan kaikille, aivan niin kuin tässäkin keskustelussa pyrin vastaamaan kaikille. Kiitoksia alueiden komitealle. Cher monsieur Barnier, vous voyez la... Arvoisa herra Barnier, katsokaa mitkä aplodit te saatte. Kyllä te olette aivan varmasti tehtävänne tasalla, joka on teille uskottu. Me haluamme kiittää teitä, että tulitte tänne vähän yli puoli tuntia yli aikaa, mistä oli sovittu. Se on erittäin arvokasta meille. Pystymme antamaan kaikille puheenvuoron, jotka sitä olivat pyytäneet. Lykkyä tyköä jatkoon neuvotteluissa ja ennen kaikkea Toivon, että palaatte tämän suuren asiakirjan kanssa, joka on historiallinen. Te olette hyvin varustautuneita tulevaisuutta varten, mutta tulevaisuus kertoo meille sitten jatkossa, miten tässä käy. Eli onnea matkaan. Hyvät kollegat, me olemme lähestulkoon kokouksemme päättäneet, ette varmastikaan vastusta sitä, miten uudet ja uusien työvaliokunnan jäsenten vaalissa, että varmastikaan vastusta niitä nimiä, jotka teillä on siellä esillä, niin ettekä myöskään ehkä uusien jäsenten ja varajäsenten mistä Seuraava kokous pidetään 6. ja 7. helmikuuta ensi vuonna. Kiitos paljon kaikille niille, jotka osallistuivat tämän istunnon valmisteluihin, joka oli erittäin työntäyteinen, ehkä raskas, mutta erittäin onnistunut. Kiitos kaikille tulkeille kaikille. Minä toivotan teille nyt hyvää loppuvuotta. Levätkää hyvin, koska meillä on paljon paljon työtä heti meidän mandaattimme viimeisenä vuonna. Hyvää loppuvuotta. Kiitos.